Hyvää huomenta. Nyt aloitamme jälleen kokouksemme. Ensimmäisen asian on kohta kuusi esityslistalla. Kyse on Derek Vaughanin lausunnosta, joka koskee EUn kohesiopolitiikan vaikutuksia Pohjois-Iranissa. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortit mukana ne niin ja esittelijä saa vielä puheenvuoron, mikäli haluaa, mutta hän ei halua puheenvuorot, aloitamme saman tien äänestyksen, mikäli ryhmät nyt ovat vain valmiina äänestämään. Ensin tarkistus kolme puolesta. Vastusta kukaan sitä äänestetään kaikista yhdessä ryppäässä. Onko vastalauseita? Ei, hyvä, kiitos siitä. Joten äänestämme kaikista yhdessä. Ja saman tien koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta yksi vastaääni ääni. Onnittelut esittelijälle. Kiitos, kiitos, sanoi esittelijä. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän kestylistalla. Meillä on jatkuvasti sama ongelma. Kuinka voimme varmistaa että vastuuvapausmenettely saadaan nopeammassa aikataulussa hoidettua. Olisi ilmoittaa teille, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tilintarkastustoimistojen komission ja hallinnon myöskin oikeastaan ja meidän pitäisi toimia niin, että menettelyiden kestoa voitaisiin lyhentää. Kaikki riippuu vuotuisesta tilintarkastustoimistojen kertomuksesta, joka yleensä saadaan aina loka-marraskuussa, aiemmin marraskuussa nykyisin lokakuussa – ja nyt herää kysymys, kuinka voimme varmistaa sen, että menettelyt voidaan saada hoidettua nopeammin. Tietystikin neuvoston puolella meillä on tässä vielä ongelma, koska kun vastuuvapaus annetaan neuvoston ehdotuksesta, mikä neuvostolla on ehdotusta, niin emme voi edetä. Neuvosto on erittäin herkkä, eikä suostu lyhentämään aikatauluja. Ja kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen ja tietystikin voimme ensinnäkin tietenkin työstää asioita vasta sen, kun tientaloustoimijoista on tehnyt työnsä. Ja sitten täytyy myöskin kysyä kaikilta muilta toimielimiltä, kuinka ne voisivat toimia nopeammin. Komissiokin riippuvainen tilintarkastustoimijoista, koska komissio, joka voi toimia ennen kuin tilit ovat tiedossa. Ja sitten komissio puolestaan riippuvainen siitä, miten nopeasti jäsenvaltiot tekevät tehtävänsä, joten tässä on melkoinen noiden kehä. Kaikki riippuu kaikesta, eikä nopeasti helposti voida tätä ongelmaa ratkaista. Monissa työryhmissä asia on jo käsitelty. Esimerkiksi vastuuvapausaikataulun käsittelevä työryhmä. Se ei ole ollut kovinkaan suosittu työnsä vuoksi, mutta se on kuitenkin kokoontunut säännönmukaisesti ja pyrkinyt asiaa edistämään. Toivon mukaan tällä kertaa onnistutaan pyrkimyksissä siinä, missä, mihin aikaisemminkin on pyritty. Oli noin siitä, että tilintarkastustoimistomin edustaja on paikalla ja hän saakin nyt saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gregor, Edustaja herra Grego, olkaa hyvä. Okay, I, I managed to find the right... No niin, oikeana peläytyi. Hyvää huomenta ja kiitoksia puheenvuorosta. Ensinnäkin kiittäisin siitä, että olette kutsuneet tilintarkastustuomioistuimen tähän tärkeään keskusteluun mukaan. Ja voin todeta, että olemme miettineet kovasti aikataulujen virtaviivaistamista vähän siellä sun täällä eri ajanjaksoina. Ja meillä on tilintarkastuksellista todentamisaineistoa siitä, että ensimmäinen elementti vuosikertomuksen julkaisemisen siirtämiseksi marraskuun puolivälistä lokakuun alkuun viimeisen parin vuoden aikana olemme myöskin analysoineet syvällisesti määräajat uudessa rahoitusasetuksessa ja olemme suosittaneet hieman lyhyempiä määräaikoja eri asiakirjojen toimittamiselle, pitäen sisällään komission tilit, tilinpäätöksen. Ja sitten olemme yrittäneet miettiä myös virastoihin liittyvää kysymystä, koska määräajat ovat hieman pitkät siellä ja niiden tilinpäätösten pitäen sisällään myöskin yksityisten eh, elinten tilintarkastukset pitää esittää elokuun ensimmäisenä päivänä ja se rajoittaa taas meidän toimintaamme. Viime vuonna yritimme valmistella yhteenvedon viran, äh, virastoista, virastojen tilinpäätöksistä ja tulevana vuonna pyrimme saamaan aikaiseksi 2017 vuoden tilinpäätöksistä yhden ainoan kertomuksen sen sijaan, että meillä olisi 41 erillistä vuosikertomusta. Toivottavasti tämä keskittäminen mm, kertomusten kohdalla auttaa myöskin vastuuvapauden menettelyn virtaviivaistamista. On olemassa kuitenkin vielä tiettyjä tekijöitä, jotka estävät meitä etenemästä. Ensimmäinen niistä on se, että meidän tutkimuksemme, tarkastelumme perustuu konsolidoituun tilinpäätökseen ja meidän täytyy hoitaa tehtävämme, joka menee pidemmälle kuin yksityisten elinten suorittama toiminta. Ja meidän täytyy myöskin tarkastaa transaktioiden oikeellisuus ja oikein, lainmukaisuus ja komission puolelta on myöskin tiettyjä tekijöitä, joita toivottavasti kommentoidaan komission kollegoiden taholta. Otan tässä esille vain sen, että täytyy laskea tarkalleen eh, eläkevelvollisuudet, jotka yleensä saatetaan loppuun toukokuun lopussa. Ja sitten on eräs toinenkin tekijä, joka tekee meidät erilaisiksi kuin yksityisten tahojen toiminnan, eli että meidän täytyy käännettää kaikki eh, tilinpäätökset EU-kielille ja ihanne aika olisi elokuu sille tehtävälle tuossa tuo, tuossa kuussa pyrimme laatimaan parhaamme mukaan hyvät käännökset vuosikertomuksista. Ja ihan aina olemme valmiita keskustelemaan määräaikojen sopeuttamisesta, mutta meidän täytyy kuitenkin pysyä kohtuullisina siinä ja realistisina. Ja tulevaisuudessa voimmekin miettiä vuosikertomuksen julkistamismääräaikaa parilla viikolla, ehkä huhtikuun puoli, anteeksi, syyskuun puoliväliin asti. Mutta kaikki tämä riippuu komission kanssa sovittavista yhteistyöjärjestelyistä ja määräajoista. Ehkä tärkein asia siinä on se, kuinka käsittelemme virastoja. Ehkä tästä voidaan keskustella vielä lisää tänään. Vielä yksi lisäseikka nousee tuomioistuimen strategioista, jota olemme soveltaneet viime vuodet. Eli olemme ajatelleet, että lisäisimme komission tehokkuusraportointia ja mietimme, kuinka voisimme kertoa oman mielipiteemme vuosittaiselle hallinnolle suoriutumisesta. Ja tämähän pitäisi julkaista huhtikuun lopussa. Tämä on sellainen lisäelementti, joka pitäisi näkyä tämän päivän keskusteluissa. Yksi vaihtoehdoista on se, että julkaisisimme erityisosan vuosikertomuksesta marraskuussa ja sen myötä te ja muut sidosryhmät saisivat käsityksen meidän käsityksestämme kokonaissuoriutumisesta. Katsomme, että tämä lausunto tai tämä kertomuksen osa pitäisi näkyä myöskin vastuuvapausmenettelyssä. Mutta tällä hetkellä, kun raportit pitää julkaista kesäkuun lopussa, niin me pystymme tarjoamaan kantamme ja tilintarkastustyön tulokset jo mm, marraskuun lopussa. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta ja sitten keskustelun lopussa voimme reagoida teidän kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitos herra Gregor. En ole kovinkaan tyytyväinen, suoraan sanottuna. Mitä pitäisi tehdä, jotta tuomioistuin voisi antaa vuosikertomuksensa jo heinäkuussa ennen kesätaukoa? Mitä tätä varten pitäisi tehdä, että tämä onnistuisi? Yes, uh... Niin, kuten säännöllisesti yleisesti ottaen. Tarvitsemme nuo asiakirjat komissiolta, olemme siitä riippuvaisia. Yksi elementti olisi se, että voisimme saada ehkä nuo komission tilinpäätökset sitten ensimmäinen kolmatta. Ja sitten tarvittaisiin konsolidoidut tilinpäätökset 30. kesäkuuta mennessä, mutta sitten tietysti tuottaa siirtyisi komission harteille. Tämä tulee virastoihin, kuten jo sanoin. Valmistelisimme vuosikertomuksen vain yhden eikä 41 erillistä kertomusta. Tässä taas olemme riippuvaisia noista määräajoista, joihin mennessä meidän pitää saada – noiden virastojen tarkastuskertomukset, auditit, ja tällä hetkellä tuo on ensimmäinen kahdeksatta, joten jos tuotakin voitaisiin aikaistaa, tuota määräaikaa sekin auttaisi. Kiitos. Also bei den Agenturen dürfte es ja überhaupt kein Problem. suhteen ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kyllä niiden suhteen voitaisiin aikaistaa aikataulua niin, että menettelyt saataisiin nopeammin hoidettua. Tämä on meille, olisi meille erittäin tärkeää. virasto, ovat täällä edustettuna myös kerrova Kostulins on paikalla puhumassa virastojen puolesta. Saatte nyt saman tien puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank, yeah, thank. Kiitos äh, oikein paljon puheenjohtaja. Virastoverkostot äh, myös puoltavat voimakkaasti sitä, että aikaistettaisiin vastuvapausmenettelyä, mutta kuten mainitsitte alustuksessanne, niin on tässä monia toimijoita mukana myös muitakin ja meillä on reaktiivisempi rooli kuin toiminnallinen rooli, joten mitä aikaisemmin me saamme kaikki relevantit asiakirjat, oli kyse sitten kertomuksista tai näistä tuomioistuimen kommenteista tai näistä kyselylomakkeista, joita saadaan parlamentista, niin no mitä aikaisemmin voimme vastata niihin, niin no sen myötä voitaisiin sitten aikaistaa tätä vastuuvapautta, mutta on vain yksi asia, jonka haluaisin teille kertoa. Yleensä virastojen yksiköt, jotka ovat mukana näissä tilien päättämisissä, ovat myös ne, jotka työstävät vastuuvuoskysymyksiä, joten kun tämä voisi pitää päättää, pitää päättää ja sen lisäksi on paljon muutakin vastuuvapaustyötä, niin tämä saattaa tarkoittaa sitten lisärasitetta virastoille, mutta kuten jo sanoin alussa, virastot ovat myöntyväisiä tähän seikkailuun ryhtymään ja haluamme saada kyllä laadukasta työtä tehtyä kuten aikaisemminkin. Voisitteko vastata hieman konkreettisemmin? Mitä te tässä nyt ajattelitte? Mitä ongelmia ja mihin teillä on ja mihin tämä saattaa kaatua tämä pyrkimyksenne? Miten voisitte aikaistaa tilinpäätöstä huhtikuulle, että huhtikuussa jo til- saisi teiltä kaikki tiedot. Ei tämä pitäisi ole mikään ongelma, koska teillähän on vain hallinnollinen budjetti. Mikä siinä mättää? ja miksi ei voida aikaistaa enempää. So as, as you know, we... Kuten tiedätte, meillä on myös ulkoiset tilintarkastusyritykset, jotka suorittavat tilintarkastuksen. Ja jos muistan oikein, niin puitte sopimuksessa määräaika on ensimmäinen kahdeksatta, joten nämä virastot käyttävät komission solmimaa puitesopimusta ulkoistaakseen osaan tilin päätöstoimista. Jos ulkoiset tai kun ulkoisten elinten täytyy toimittaa lopulliset raporttiinsa, niin sen mukaan voidaan toimia. toimia. En voi arvioida sitä, mitä pitäisi sitten tehdä, jotta voitaisiin saada koordinaatiota aikaiseksi virastojen ja ulkoisten elinten välinen yhteistoiminta, koska koko tämä aikalinja, aikajana, joka sisältyy puitesopimukseen, määrittää tai indikoi jollakin tapaa, mitä pitää toimittaa milloinkin. Jos nyt puhun omasta virastostani, niin Frontexista, Frontexista meillä on ulkoiset tilintarkastajat, jotka tulevat meille helmikuussa ja sitten he käyvät seuranta vierailulla kesäkuussa. Tätä voidaan aikaistaa, mutta siitä täytyy keskustella. Ja sitten puitesopimusta täytyy myös muuttaa. And then for the... Ja mitä tulee kyselykaavakkeisiin, kyselyihin, on olemassa erilaisia kyselyitä, jotka käynnistetään. Ja me olemme tehneet yhteistyötä parlamentin kanssa, että saataisiin aikaiseksi standardisoitu kyselykaavake kaikille virastoille niin, että olisi standardisoidut kysymykset, koska mitä standardisoitumpia ne ovat, niin sitä aikaisemmin voidaan valmistautua vastaamaan ja valmistella ne vastaukset vapaana hetkenä, aina silloin kun sopiva hetki on ja kun kysymyksiä tulee. Tänään varmaan keskustellaan siitä, että jos nyt optimistisesti ajattelen, että ensi viikolla saadaan kysymykset, niin voidaan toimittaa vastaukset jo ennen elokuuta. Näihin kyselyihin ei liity mitään ongelmia sen suhteen. Ja sitten tietysti me haluaisimme rohkaista meidän ehdotuksemme eteenpäin viemistä siitä, että standardisoitu kyselykaavake liitettäisiin tai liitettäisiin yhteen sen kaavakkeen kanssa, joka liittyy edellisen vuoden vastuuvapauteen. Ja sitten yksittäiset kysymykset, jotka laaditaan sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuimen lausunto on tullut. Jos tuomioistuimen kertomus julkaistaan aikaisemmin, niin tietenkin näihin vastauksiin, nä, näihin, nämä kysymykset voidaan lähettää virastoverkostolle aikaisemmin. Ja kolmen viikon aikana, kun käynnistämme tutkimuksen ja sitten sen jälkeen keräämme sitä tiedot yhteen, voimme toimittaa tiedot vastuuvapauden myöntämistä varten. Kiitoksia. Nyt kaikki katseet kääntyvät komission suuntaan. Kaikki nyt kuuntelevat suurin mielenkiintoinen teillä on sanottavana tästä asiasta. Ensimmäinen elokuuta on puitesopimukseen määrätty aikataulu, joten mitä toimia voitaisiin tehdä ja missä aikataulussa voitaisiin toimia ja millä tavalla voitaisiin puuttua siihen niin, että N plus 1 vastuuvapausmenettelyyn päästäisiin tällaisen aikatauluun. Kaikki riippuu ennen muuta siitä, mitä te teette. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Komissio. Komissio, kyllä, mielellään tekee yhteistyötä eri toiminnan kanssa, jotta löytäisiin ratkaisuja, jotta aikaistetaan tuota vastuuvapausaikataulua, mutta pitää varmistaa, että on realistinen aikataulu sitten, joka varmistaa myös koko menettelyn hyvän laadun. Näin asiat eri vaiheissa ehkä tänä vuonna voitaisiin siirtyä eteenpäin tuossa menettelyssä hieman, mutta tästä pitäisi keskustella myös siitä, mitä voitaisiin tehdä sitten jatkossa ja pitemmällä aikavälillä. Mitä tulee tähän vuoteen, mikä nyt on tilanne, esittelimme tilintarkastustuomioistuimelle nämä väliaikaiset tilit ja tuomioistuin on tuota auditointia sitten saattamassa loppuun. Ja no, kaikki toimet on laittamassa käyttöön, jotta voidaan saada hyväksyttyä komissiossa nuo konsolidotilit eh, kesäkuun loppuun mennessä, eli kuukauden aikaisemmin mitä sääntö, varainhoitoasetusmäärää. Tuo vuotuinen hallinnointikertomus hyväksytään myös komissiossa 15.6. Eli kaikki nämä asiakirjat ovat sitten parlamentin käytössä. Tuo performance report puolivälissä kesäkuuta ja sitten tilit kesäkuun lopulla. tämä myötä valiokunta voi siis sitten aloittaa keskustelun eri asiakirjoista, mitä tulee virastoihin ja puitesopimuksiin. No käyn tämän läpi yksityiskohtaisesti, en nyt tässä ole, saa kaikkia tietoja käyttöön vielä, mutta vastaamistyöstä virastoista esimerkiksi sain jo palautetta ulkoisilta tarkastajilta sen takia, että hieman hämmästyttää minua, että ulkoisten tarkastajien yksityisten sellaisten vastaukset eivät ole käytössä kuin vasta elokuussa, mutta tarkistan tämän puitesopimuksen kehityssopimuksen, jos on jotakin, mitä pitää siinä muokata, mutta joka vuosi jokaisen viraston pitää sopia yksityisen tarkastajan kanssa näistä asioista. Ja sitten pitää katsoa, josko voitaisiin tuossakin aikataulua aikaistaa, jotta saadaan nämä tulokset esiteltyä sitten tarkastuksesta. Siinäpä kaikki, mitä halusin sanoa ehkäpä Voitaisiin perustaa työryhmä, se voisi olla ratkaisu, jos siellä voisin keskustella pitemmän aikavälin ratkaisuja ja vaiheita, joiden myötä saattaisi hieman lyhyempi menettely. Kiitos. Ja, Kiitoksia. Näin minä ajattelinkin. Kaikki ovat kyllä hyvällä tahdolla liikkeellä. Tulosta pitäisi saada aikaan. Nyt täytyy varmistaa, että tämä ase ei valu hiekkaan, niin kuin aiemmin on käynyt. Toivottavasti tällä kertaa onnistutaan. Hienoa, että kaikki ainakin yrittävät, mutta ei tämä yrittäminen vielä riitä. Kysymys kuuluu, Rova Buskes, miten paljon on riippuvaista jäsenvaltioista ja niiden tekemästä työstä sen osalta, milloin voitaisiin antaa työtehtäväksi pienellä suomistuminen. Niin mikä rooli tässä jäsenvaltiolla on tässä koko harjoitteen yhteydessä vastuuvapausmenettelyn lyhentämispyrkimyksissä? Miten suuri rooli jäsenvaltiolla? En ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, mitä jäsenvaltiot tekevät, mutta voimme ainakin yrittää vaikuttaa niihin. Toinen kysymys. Neuvostosta tietenkään ei ole taaskaan ketään paikalla olisi ollut mukava, jos olisi ollut, mutta kun ei ole. Kuinka, sitten, kuinka halukas sitten neuvosto on aikaistamaan menettelyä? Tämä on erittäin tärkeä. Tiedämme tietystikin, että neuvosto käsittelee vastuuvapauskysymyksiä ja talousarviokysymyksiä, sama työryhmä. Ja seuraavan talousarvion osalta ei haluta tehdä työtä samanaikaisesti erillisen vastuuvapausmenettelyn kanssa neuvosto ei halua tätä työtä tehdä samanaikaisesti. Ilman, että asiaa aikaistetaan, peli ei vetele, koska helmikuuhun mennessä pitäisi saada neuvostolta suositus. Meillä on koordinaattoreiden piirissä laadittu aikataulu. Ja sitten kun neuvoston suositus saadaan, niin sitten muodollisesti odottelemme täysistuntoa, mutta joku päivä vielä tulee, jolle neuvosto kun tekee päätöksensä, niin ja joskus jo ennen kuin neuvosto tekee päätöksensä, haluamme reagoida tästä. Saattaa tulla vielä kiistaa sihteeristön kanssa. Voimme hieman työstää asiaa ja pohtia, miten tämä, mitä voisi näyttää, mutta suoraan sanottuna minä olen kyllä jo todellakin halukas ja valmis lyhentämään tätä menettelyä. Kaikki mahdollisin keino, mitä neuvosto sitten tekee, mikäli me olemme jo valmiina vastuvaismenettelyn kanssa. Ja sitten neuvosto antaisi kantansa vasta myöhemmin. koska me olemme usein päätyneet samaan johtopäätökseen kuin neuvosto, sitten kun neuvosto vihdoinkin tekee johtopäätöksensä. Roopuskeessa. Teidän täytyy vielä hieman valottaa asiaa. Mikä rooli tässä on jäsenvaltioille? Mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa jäsenvaltioihin, jotta aikataulut lyhenisivät? Tilintarkastustoimistomen herra Gregori, täytyy myöskin vielä sanoa, mitä työtä ollaan jo tekemässä, mitä voitaisiin tehdä jo aiemmin vuoden aikana. Tärkeää olisi, että konsultointi tilin päätös saataisiin arvioitavaksi, jotta nä- ja pitäisi nähdä, missä kohtaa voitaisiin nyt aikatauluja tämän osalta. Koska meillä täytyy myöskin parlamentissa voida tehdä työtä nopeammin. Herra Gregor, milloin, milloin vuosikertomus saadaan valmiiksi ja milloin käännökset valmistuvat eri kieliversioita? Voisi hyvinkin kuvitella, että osa työstä voitaisiin hoitaa jo ennalta – ilman, että kaikki kiliverset ovat käytettävissä. Tässä rikotaan lukuisia tabuja, mutta edellisen talousvaltion asetuksen uudistuksen yhteydessä tehtiin hyvin radikaaleja muutosehdotuksia varantoasetukseen. Ei varannotasetus tässä ole ongelma. Ensin täytyy luoda menettelyt ja sitten voidaan vastaavasti rukata varantoasetusta. Rova Buski saa ensin puheenvuoron ja sitten vedä herra Gregor. Olkaa hyvä. Ah, merci. Eh, Kiitos. Mitä tulee jäsenvaltioiden tietoihin? Ne ovat välttämättömiä, kun halutaan valmistella nuo tilinpäätökset. Tiedot sitten kun tilit päätetään eh, maatalousasioissa ja muualla tulevat 15.2. komissiolle. Sitten kun nämä tiedot on saatu, analysoitu, niin sitten voin valmistella nuo tilinpäätökset komissiossa ja sitten sen jälkeen minun pitää konsolidoida tämä kaikkien toimijoiden kanssa ja eri virastojen kanssa. Menettely osataan loppuun, päätään nuo tilit maaliskuun loppuun, on hyvin hankala e- aikaista sitä, Joskus voidaan tilit päättää viikkoa aikaisemmin, mutta se on hyvin hankalaa aikasta enempää, koska tarvitsemme kaikkia näitä tietoja jäsenvaltiota. Jos se meni tässä niin sitten komission tilinpäätöstä ei saada kattavaksi. Mutta kuitenkin haluaisin sanoa, että sitten kun meillä on kaikki tiedot, niin ei ole niin, että ottaisin tyhjän päällä, teemme suoraan yhteistyötä tarkastajien kanssa ja kaikki tiedot, joita voimme jo meidän tämä tilinpäätös meille, jotta voit aloittaa tarkastuksensa, niin no ne kyllä viestitään eteenpäin. Ja se tiedot ovat kyllä sitten äärimmäisen tärkeitä. Ilman näitä tietoja minä en voi valmistella tilinpäätöstä komissiossa enkä konsultoituja tilinpäätöksiä. Ja sitten on tietoja, joita saapuu myös, jolla valmistellaan kaikki se, mitä liittyy muun tyyppisiin kertomuksiin, nyt tuloksellisuuteen. Ja nämä tiedot saapuvat myös tuona jaksona Ja komission pitää pystyä analysoimaan nuo tiedot, kerätä ne, konsoloida ne ja valmistella eri kertomukset, raportit, jotka sitten hyväksytään myöhemmin komissiossa. Tätä tulee näihin väliaikaisiin raportteihin on hyvin hankalaa. Voin kyllä yrittää niitä aikaisempana vuotena ja nyt, että aikaista noita lopullisia tilinpäätöksiä kuukaudella, ja tänä vuonna tehdään sama asia. Ollaan saattamassa päätökseen kaikki, jotta kaikki voitaisiin hyväksyä kesäkuun loppuun mennessä. Genau. Darf ich noch, darf ich noch eine Frage stellen? Vielä yksi kysymys, jonka unohdin aiemmin vuotuinen toimintakertomus, joka tulee pääjohtajilta, se on erittäin tärkeä. Milloin nämä kertomukset voitaisiin saada aikaisiin, tai milloin me voisimme saada 30. kesäkuuta lukee nyt varantasetuksessa, mutta se on oikeastaan liian myöhäinen aikataulu. Maaliskuun lopussa vai milloin voitaisiin saada nämä vuotuiset toimintakertomukset, milloin aikaisintaan, koska tämä olisi tärkeä meidän työmme kannalta ja valiokunnan työn kannalta. Olisi tärkeää saada ne ajoissa. Milloin viimeistään ne voitaisiin saada? The annual activity reports, uh... vuosittainen kertomus toiminnasta. Tämän 15.6. valiokunnalle yhdessä tuon vuotuisen kertomuksen kanssa, sillä tuo kertomus ole komissiossa se on synteesi näistä vuosikertomuksista, eli koko tuo paketti kertomuksia on käyttävissä 15.6. Mikä ähm, niin, kaksi viikkoa aikaisemmin saadaan, niin ei se kyllä vielä paljon helpota. Kysyisinkin, milloin voisimme aikaisintaan saada nämä käyttöömme? Sitä minä halusin teiltä tietää. Niin, mutta kuten jos noin asiakirjat, jos mitä kaikki nämä kertomukset, ovat tuo Annual Management and Performance Report, tuon vuosien kertomukset, tuloksuuskertomukset on saatavilla sitten, kun komissio on hyväksynyt koko tuon paketin ja tuo paketti nyt hyväksynyt viimeistään 15.6. Ja tuona hetkenä sitten komissio voi antaa käyttöön kaikki nämä eri julkiset kertomukset. Dankeschön. Herr Gregor, bitte. Herra Gregor, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Ehkä aloitan toteamalla, että komission tiedon mukaan vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus olisi 15.6. valmis ja sitten tämä lopullinen raportti saman kuun lopussa. Näin keskustelimme komission kanssa ja Maidin Lasaros Lasarun ja komission edustajan välillä käytin tästä ajatusten vaihtoa, kirjeenvaihtoa. Tämä tieto varmaan auttaa meitä saamaan vuosikertomuksen valmiiksi heinäkuun puoliväliin mennessä. Ehkä olisi hyödyllistä esittää tai ottaa käyttöön sisäiset ö, määräajat 2017 vuodelle. Toukokuun lopussa odotimme, että kaikki tilinpäätöksen tai vuosikertomuksen kappaleet hyväksyttäisiin 13. kesäkuuta ja toinen heinäkuuta olisi hyväksymismenettelyt ja lopullinen hyväksyntä tapahtuisi 12. heinäkuuta. Tämä on implisiittinen ajoitus koskien sitä, milloin kappaleet ovat valmiit käännettäväksi. Sitten sisäinen määräaika kääntäjillemme vuosikertomuksen kieliversion aikaan saamiseksi on elokuun lopussa ja ensimmäisinä syyskuun viikkoina valmistelemme lopullisen layoutin ja asiakirjan läpilukemisen, tarkastuslukemisen ja valmistelemme sen julkaisua varten. Tässä on esimerkki siis 2017 vuoden aikatauluista meidän sisäisistä. Ja tietenkin, jos perustetaan työryhmiä aikataulujen synkronisoimiseksi eri toimielinten välillä, niin näihin työryhmiin mielellämme osallistumme. Kiitos. Kiitoksia. Olisi tietystikin tärkeää, että mikäli 12.6. kertomus on valmiina, niin kysymys kuuluu, mitä oikaisuja tehdään vielä. Minä ymmärrän kyllä, että teidän oikaisuja tehdä 12.6. Pitäisi olla se aikataulu, jolloin se voitaisiin pikkuhiljaa julkaista, koska me haluaisimme sen nopeasti. Tietystikin televisiotoimijoistumilla on oma rooli, ja niin me halua sitä millään tavalla väheksyä, mutta mikäli vain yhdellä kielellä julkaistaisiin vuosikertomus ja sitten sitten myöhemmin muut kieliversiot, niin olisiko tällainen julkaisu 12. kesäkuuta, olisiko se ajateltavissa vai kun otetaan huomioon nämä mahdolliset oikaisut, niin voitteko kuvitella, että silloin se julkaistaisiin yhdellä kielellä? Uh, this is, uh... Tämä on uskoakseni strateginen päätös, jo, jossa puheenjohtamisen kuulla kaikkia kollegion, kollegoita, kuten sanotaan aikaisemmin, välttämättä tämä rikkoi tiettyjä tabuita, mutta uskon, että no yleensähän suosittelemme kertomuksissamme, että on suurta vastuullisuutta ja koska olemme EU-ssa, jossa on 87 jäsenvaltiota, niin uskon, että tätä pitää tarjota kaikille jäsenvaltioille, mutta tämä on minun olettamani. Minusta tämä on kysymys, Tässä pitäisi kuulla asioita sisäisesti puheenjohtajan kanssa ja sitten tarjota teille palautetta tästä asiasta. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich meine, bin... Kiitos paljon. Mikäli sitten vielä oikaisuja tarvittaisiin, ja mikäli oikaisu on vain vähän, niin ehkä voitaisiin lisätä nämä oikaisusivut sitten myöhemmin, että tieto sitten joka tapauksessa olisi paikkansa pitävää. Tässä olisi kyllä teille ajattelemisen aihetta. Ajatelkaa edes asiaa, koska muuten emme kyllä pääse koko asiassa eteenpäin. Yeah, yeah, thank you, Chair. Obviously, there, there are lots... Kiitoksia. Tietenkin tässä on paljon toimielimiä, jotka ovat mukana vastuuvapausmenettelyssä ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot mukana ja niillä omat roolinsa ja tämä tekee kaiken hyvin vaikeaksi. Ja eri vaiheessa vastuuvapausmenettelyä, niin joskus on vaikeata nähdä meidän jäsenten täällä, mikä kokonaiskuva on, koska prosessissa on mukana kaikki toimielimet, niin on helppoa sanoa yhden toimielimen taholta, että no me voimme nopeuttaa, mutta sitten odotetaan, että toinen toimielin toimii ensin. Parlamentin jäsenenä minulle itselläni jonkinlainen kaavio siitä, josta, jossa näkyisi, missä eri vaiheet vastuuvapausmenestelyssä ovat, olisi hyödyllinen. Sitten pystyisimme näkemään, missä on mahdollisuuksia nopeuttaa prosessia ja nähdä, mitä esteitä on ja kuka voi tehdä mitä. Ja jotta voisimme tehdä tämän, niin ehkä se sihteeristö yhdessä muiden toimielinten kanssa voisi toimia niin, että voitaisiin nähdä kokonaiskuva ja paikantaa, missä on mahdollisuuksia nopeuttaa kokonaisprosessia. Ilvinen tarjottimme tähän ajatukseen. Rova Ajala Sender seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen jälkeen kun olen tässä kuunnellut keskustelua, niin uskoisin, että on lukuisia tietoja, jotka usein ovat päällekkäisiä oman mielenkiintomme kannalta. Kuitenkin pitäisi olla mahdollista rationalisoida dokumentaation toimitusta ja rationalisoida ja yksinkertaistaa kyselykaavakkeita, kuten toimimme esimerkiksi virastojen kohdalla. Ja olemme huomanneet, että tänä vuonna esittelijä kollega, Sar- kollega, Sarvamaa on toistanut sen tarpe- tämän tarpeen. Toisinaan komission suuntaan voisimme toimia siten, että saisimme saman jonkunlaisen kaavakkeen, standardisoidun peruskaavakkeen aikaiseksi niin, että tiedot, perustiedot saataisiin sinne mukaan. Ja sitten aina kunakin vuonna spesifioitaisiin aina sen mukaan, minkälaisia ongelmia on ollut näitä kysymyksiä koskien kyseistä vuotta tai kyseistä vuotta plus yksi tai miten nyt sitten sovitaankin. Eli meidän pitäisi pystyä ra- rationalisoimaan ensinnäkin se tieto, mitä tarjotaan kesäkuussa, joka on aivan avainhetki. Joissakin tapauksissa voitaisiin edistää nopeuttaa, aikaistaa joitakin tilintarka- tilintarkastustoimenpiteistämme ennen kesään tapahtuvaan hetkeen jo. Ja jos voisimme toiseksi miettiä myös, minkälaista perustietoa pyydetään siten, että kyselykaavakkeissa, jotka osoitetaan eri virastoille, ovat ne perusasiat. Ja sitten lisätään aina spesifit osuudet kutakin virastoa kohden. Positiivinen seikka, mikä voitaisiin saada aikaiseksi tällä menettelyllä, on, olisi painostaa toimintaa siihen suuntaan, että voitaisiin parantaa prosesseja, jotka liittyvät jäsenvaltioiden toimittavaa, toimittamaa tietoa, ja komissio voisi myöskin saada käyttöönsä tiedot, tiedot, tietyt tiedot aikaisemmin. Ja tilintarkastustuomioistuin tarvitsee näitä tietoja myös tällä hetkellä. Meillä on kriittinen hetki käsillä, kun ollaan siirtymässä perinteisestä metodista uuteen ja mietimme, miten voitaisiin parantaa tilannetta tai menettelyä voidaan puhua koordinaattorin kokouksesta tässä, tästä aiheesta myös, mutta sanon tässä nyt julkisesti sen, että jos voitaisiin vastuuvapauden yhteydessä tänä vuonna voitaisiin perustaa tällainen työryhmä, yhteinen työryhmä, koska sehän koskee esittelijän tekemää työtä myös, jotta voitaisiin toimia yhtä jalkaa tämän vuotisen prosessin kanssa, jonka pitäisi olla yksinkertaisempi niin, että ei nyt käydä raamatun joka jaetta läpi, vaan yksinkertaisettaisiin menettelyä siten, että menettelyn perustiedot saataisiin kasaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja pyrkisimme identifioimaan, kuinka voitaisiin edetä asioissa jo niiden tietojen pohjalta, jotka meillä on, koska ennen ensimmäistä vuosipuoliskoa saamme jo tiettyjä tietoja käyttääksemme, mutta niitä emme käytä kovinkaan hyvin hyväksemme nykyisellään. Ja sitten jos puhutaan aikaisemman vuoden vastuuvapausasiakirjasta, sieltähän on tietoja jo saatavissa. Sehän on mukana, se, ne, ne tiedot ovat mukana jo vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa, joka koskee kuluvaa vuotta. Eli nuo tiedot, tietyt tiedot on olemassa jo, eli me emme joudu odottamaan välttämättä tuota seuranta kertomusta. Ja voitaisiin miettiä, että voitaisiinko ennen kesää jo tehdä merkittävä osa siitä työstä, mitä meillä on tehtävänä niin, että toisena vuosipuoliskona voitaisiin keskittyä, kuten itse sanoitte, siihen, mm, mitä ehkä pitää lisätä tai, tai korjata tai niin edespäin. Mutta sitten vasta siellä toisessa, toisena vuosipuoliskona. Eli jos teille tällainen ajatus sopisi, että perustettaisiin tällainen työryhmä, niin äh, varjoesittelijöiden kesken ja tuolla koordinaattorien kokouksessa voitaisiin keskustella läheisemmin, voitaisiinko edetä tämän suuntaisesti, koska minun ajatukseni ja tarkoitukseni on ihan kalenterista riippumatta saada aikaiseksi prosessi, joka olisi yksinkertaisempi ilman, että menettäisiin teho- tehokkuutta ja sy- syvällisyyttä. Meillä on paljon, paljon tietoja tilinpäätökseen liittyen, mutta usein pyydetään tietoja moneen kertaan, samoja tietoja moneen kertaan, kun tiedämme jo, että tietyt tiedot on olemassa. Esimerkiksi virastoiden kohdalla nämä tiedot on jo olemassa, mutta sitä ei ole, niitä ei ole vain otettu huomioon, taikka, taikka niitä on pyydetty monen kertaan. Eli voitaisiin ehkä kokeilla tällaista toimintatapaa, jos puheenjohtajalle sopii, ja miettiä, että voisiko se toimia. Ja tietenkin luottaen siihen hyvään tahtoon, mitä kaikki ovat osoittaneet. Ja komissiossa käydään samanaikaisesti hyvää tahtoa koskevaa dialogia, niin voitaisiin hyvin ajatella, että tämä henki voitaisiin tuoda mukaan tämän menettelyn yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi. Mikäli N plus 1 aikatauluun halutaan päästä, niin Joulukuussa Strasburgissa pitäisi voida asia hoitaa, mutta miltä tämä sitten näyttäisi tällainen aikataulu, niin olettaisin, että neuvoston pitäisi olla myöskin valmiina, mutta tästä moni asia on, tämä riippuu monesta asiasta, joita ei pidä aliarvioida, mutta voisimme vähän pohtia, miltä tämä näyttäisi, mikäli tähän mentäisiin. Aina kun, silloin kun minä aloitin työni, niin vastuuvapaus oli aina toukokuussa esillä. Nyt on päästy maaliskuuhun ja nyt pyritään siihen, että se olisi N plus 1 aikataulu. Ja kuinka sitten standardoisaisiin nämä kyselykaavakkeet komissiolle ja muille toimielimille. Ja kun nähdään, mitä erilaisia ongelmia eri kaavakkeiden kanssa on ollut ja, ja niistä raportoinnin kanssa, niin tämä standardoitu kyselykaavake erisviraston kohdalla voisi olla mahdollinen, mutta voitaisiinko myöskin komissiolle antaa standardoitu kyselykaavake, niin sitä voidaan pohtia. Tämä kyllä meitä kiinnostaa kovasti. Edellisen kerran, kun varhaisasetusta muutettiin, sanomme, että se ja se tieto tarvitaan, niin ettei sitä ei aina joka kerta sitten jälkikäteen tarvitse kysellä. Jo alussa oli hieman vastalauseita, mutta se sitten onnistui ja yksi asia on selvä – Minulla olisi kaksi hy- huonoa uutista ja yksi hyvä uutinen teille. Me olemme se valiokunta, joka kokoontuu enemmän kuin kukaan muu valiokunta. Toinen huono uutinen on se, että vastuuvapausmenettelyn yhteydessä pitää lukea 8-9 sivua, että kaikki on hoidettu. Ja kuka sitten selviää tästä 000 sivusta? Tämä on se huono uutinen ja sitten huono, se hyvä uutinen, me tiedämme, mitä EUssa tapahtuu ja mitä eri toiminnassa tapahtuu tämän 9000 sivua luettuamme. Suosittaisin todellakin, että ydinasiakirjat todellakin otettaisiin huomioon, niihin tutustuttaisiin vuotuiset toimintakertomukset, pääosastojen kertomukset ja pääosastojen kattojen kertomukset maatalous- ja aluepoliittisen pääosaston esimerkiksi. Ja sitten epävirallisesti voitaisiin nämä kertomukset antaa jo nähtäväksi jo ennen kuin ovat virallisesti valmiina maaliskuun lopulla esimerkiksi. ja sitten sillä välin komission sisäiset menettelyt sujuvat, etenevät 15. kesäkuuta saakka. Jotain tässä täytyy saada muutettua, koska Buske, meidän täytyy saada nopeammin nämä ainakin maatalous- ja aluepoliittisen pääosaston geomintakertomukset, koska koska ovat meille avainasemassa. Ainakin nämä kaksi pitäisi saada ajoissa, koska kyse on suurista määrärahoista, jotka siellä ovat katettuina ja tutkimus, tutkimus, tutkimuksen osuus kasvaa ja DEFCO-pääosaston suhteen myöskin määrärahojen merkitys kasvaa ja HR ilmeisesti pää, omista vastaavan osaston, henkilöllisyystä vastaavan osaston tiedot myöskin ovat tärkeitä meille. Halutaanko todellakin vastuu tilivelvollisuutta edistää vai halutaanko tässä vain tyhjää sanahelinää puhua näistä. Mikäli, no, no menettelytä ei saada nopeutettua, tai asiakirjan nopeammin menettely ei saada nopeutettua, mitä Rova Ajela Sender sanoi työryhmästä, niin minäkin katsoin, että olisi tärkeää, että tällainen työryhmä olisi, koska meidän täytyy todellakin käyttää hyväksemme nyt aikaansaatua liikevoimaa. Meidän täytyy myöskin kutsua puheenjohtajamaan edustajat paikalle ja esittää kysymyksiä ja ja pyrkiä saman edistystä aikaan ja varmistaa, että keskustelu jatkuu asiasta edelleenkin ja tietystikin edesvirastojen kohdalla ja tientarustoimijoistamien kohdalla on erilaisia kysymyksiä avoinna kuulla kullakin oma roolinsa ja täytyy pohtia, kuinka meitä voitaisiin kehittää ja parantaa ja mikä sitten on mahdollista, mikä ei. Joka tapauksessa lukuiset komissaarit voitaisiin kutsua saman kokoukseen mukaan keskusteluun ja minun mielestäni virastojen suhteen pitäisi voida nopeammin hoitaa asiaa ja poilikitoimintojen suhteen. Mikäli komissio tässä hieman tulee jälkijunassa niin, ja tarvitsee hieman enemmän aikaa, koska komission talousarvio on hieman monimutkaisempi, niin meidän täytyy kehittää erilaisia malleja sen suhteen, kuinka tämä voisi toteutua, mutta joka tapauksessa aikataulua täytyy saada nopeutettua. Ines vielä, ole hyvä. Tiene usted razón, en cuanto a la carga de trabajo de la comisión. Eh, Kiitoksia paljon tästä komission työstä. Todettakoon, että ajatus, joka teilläkin on, on se, että, tai tilanne on usein niin, että teillä on sama tieto tai joka esiintyy eri raporteissa. Ja pitäisi maksimaalisesti pyrkiä rap- rationalisoimaan sen, tämä tieto sen sijaan, että joutuisimme lukemaan 8000-9000 sivua samoja tietoja. Seuranta kertomus esimerkiksi on hyvin samanlainen kuin hallintokertomus edelliseltä vuodelta ja jopa kyselykaavakeissa kysytään samoja kysymyksiä tiedoista, jotka on jo kertomuksissa, jotta voitaisiin kaikkien toimielinten tuella pyrkiä paikantamaan ne kohdat, jossa, jolla voitaisiin saada aikaiseksi se, että 89 000 sivua ei olisi se määrä, jota joutuisimme lukemaan niistä tiedoista, jotka ovat jo toisaalta. Eli että ei toistettaisi sitä samaa rumbaa yhä uudestaan ja uudestaan, joka meillä usein on edessämme. Eli ei pitäisi moninkertaistaa työtä usein emme ole saaneet juuri niitä tietoja, mitä olisimme tarvinneet, ja samoja tietoja on pyydetty moneen kertaan, eli on rationalisoitava työtä. Absolut, Ehdottomasti. Se on tarpeen. Tiedämme, että ensi vuonna no, kollegoiden työtaakka tulevan kasvamaan. Yritetään perustaa toinen työryhmä ja yritämme myös tietysti sitten menettelystandardoida – taassa asiakirjoitus 15.6. sitten saadaan tällä hetkellä ovat avainasiakirjoja. Kyllä, hyvin tärkeitä meille, mutta jos nyt halutaan avioida, niin sitten pitää ottaa myös paljon muutakin mukaan. Ja siinä tuo ongelma piilee. Budjetin valvonta ei ole mitään laiskamadolle sen tiesimmäänä. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä näin ollen. Tämä kohta on käsitelty. Lämpimät kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan. Kiitoksia kovasti. Vakuutan teille, että meitä kiinnostaa kovasti teidän kanssanne saada parempia menettelyjä, epäbyrokraattisempia menettelyjä. Se on kaikkien etujen mukaista. Meidän pitää jatkossakin yrittää aikaista aikataulua. Kiitos, että tulitte paikalle. Näin ollen seuraava kohta, siis sano Tietoistuomioistuin on kiinni ruuhkassa, ei vaan paikalla. Hienoa. Kohta yhdeksän sanoo puheenjohtaja. Missä olette? herra Blako, niin 2016 vastuuvapausmenettelyn jatkotoimet, EU-tuomioistuin. Herra Blakko olkaapa hyvä, jos voisitte pitää alustuksen näistä asioista. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Me, teidät on kutsuttu tänne puhumaan kanssanne tuomioistuimen päätöksestä vuotta 2018 sen myötä tuomioistuin perutti aikaisemman virkamistuomioistuimen päätöksen. Sen antoi toinen kamari siellä ja tuomareiden kokoonpanossa mukana oli tuomari Aleksander Kornezov ja hänen nimitystään pidettiin nähtiin menettelyllisesti virheellisenä. Tämän myötä tuomioistuin totesi, että virkamiestuomioistuimen päätös oli epävalidi, päättämätön ja kolme vastuunvapaus tapaus päätöslauselmassa, tämä on mainittu, että on tuomioistuimen pitää tarkentaa, mikä tuo toisen kamarin päätös virkamistuomioistuimessa tuossa kokoonpanossa vaikuttuu tuon tuomioistuimen päätöksen myötä. Tätähän asiaan tulee. Pitää muistuttaa, että tuomioistuimen tuomiot pätevät siihen asti, kunnes ne on sitten mahdollisesti kuumottu ylemmässä tuomioistuimessa. Näin ollen voidaan todeta, että tällä hetkellä on vain tuo virkamistuomioistuimen tuomio, joka on kuumottu tuossa tuomioistuimessa, jonka mainitsin. Ja, si- ja tämä liittyy tuohon kokoon panon sääntöjen vastaisuuteen. Kuitenkin on tietty määrä kanteita ja valituksia, jotka nyt ovat käsittelyssä tuota tilintarkastustuomioistuimen päätöstä vastaan. Kahdeksan kappaletta tällä hetkellä on kanteita, mistä vain kaksi liittyy päätöksiin, jotka on tehty kokoonpanossa virkamiestuomioistuimessa, jossa mukana siis on ollut tuo samainen tuomari, jonka nimitykseen tuo 23.1.18 päätös liittyy. tässä kohtaa kaksi muuta tuomiota saattaisi mahdollisesti, no siis virkapustoimistomen tuomiota saattaisi tulla kumotuksi samasta syystä. Muilta osin, no tietysti on muitakin tuomioita ja määräyksiä, joita sama tuomari on allekirjoittanut, mutta niistä ei ole tullut kanteita ja ne ovat sitten astuneet voimaan ja niitä ei voida sitten, niistä ei voi sitten enää niihin ei muutoksena kun kohdistaa. Siinä ensimmäiset tiedot ja kommenttini tähän pyyntöön, jotka liittyvät tuohon vastuuvapausmenettelyn, vastuuvapausmenettelyn raportin kohta 53, mutta on valmiit vastaamaan kaikkiin kysymyksiin tästä aiheesta. Siinäpä kaikki tällä hetkellä olen käytettävissäne. Kiitos. Niin sitten vastaatte näistä asioista tilintarkastustuomioistuimessa. Ja olisi tietysti ollut hienoa, että tuomioistuin ottaisi tästä kantaa ylimmällä tasolla. Kiitos, että tulitte paikalle. Jotta kaikki tiedät, mistä tässä on kyse, niin oli tämä tuomio. Tuomio. Ja sitten kanne. Ja sitten oli tämä tuomarin nimitys neljä kuukautta sen tai siis neljän kuukauden jälkeen sen muutoksen ja tuo tuomio, tuomistuin sanoi selvästi, että tuo, tuomarin nimitys oli laiton, ja sitten neuvostonsa ei ole paikalla täällä. Se asiasta myös valitti. Ja tuomioistuin päätti sitten, että kaikki tuon, tai kaikki tuomit, joissa tuomari oli mukana, olivat sitten laittomia. Ja No, jos mä oikein, niin kuudesta tuomiosta neljästä on nyt valitettu, mikä on melko huono luku minusta. Täytyy myös sanoa, että jos ajatellaan kustannuksia, nämä muutoksen haut sitten tuovat mukanaan, niin se on kyllä valitettavaa. Ja tietysti, jos nyt äh, tuon takaisin tuohon tuomioon niin en nyt voi kuvitella, että juristit eivät tosi huomanneet tätä ja kiinnittää huomiota siihen, että tuon tyyppinen nimitys, jossa tuomari nimitettiin tässä luettelosta vuonna 2013. No se oli ongelmana, että siinä toimittiin laittomasti, jos sen kysyä. Josko tuomioista, josko joku teistä sanoi neuvosto, että tuo nimitys ei tehty niin kuin olisi pitänyt tehdä. Voitteko kommentoida tätä? Muista ongelmista, jotka liittyvät tuon bulgarialaisen tuomarin nimittäin. No siihen tullaan sitten vielä myöhemmin, mutta olkaa hyvä. Euh, je dirais qu'il n'appartient pas à la Cour de justice d'interférer avec le processus. Toimistojen tehtävää ei ole puuttua jäsenen nimittämiseen. Tämä kuuluu muille toimielimille tässä tapauksessa neuvostolle tämä tehtävä. Tuomioistuin ei voi antaa ennakkopäätöstä asiasta. Syy, miksi haluan tänä päivänä puhua aika vähävän asiasta, niin tuomioistuimen edustajana voin puhua vain asiakysymyksistä. Juridinen analyysi asiasta – edellyttäisi sitä, että asia lähetettäisiin toimiston käsiteltäväksi. Pyydän anteeksi, mutta tämä on tärkeä täsmennys, jonka halusin tehdä. Käytännössä halusin nyt toistaa ne tapaukset, jotka ovat liittyneet Kornesin tuomarin tekemiin päätöksiin. 20, 21 on niitä yhteensä tämän tuomarin päätöksiä. Ainoastaan kaksi tuomioistuimen päätöstä, tuomarin päätöstä ovat lainvoimaisia. Tapauksessa saattaa olla kolme tällaisia tuomioita, jotka julistettiin mitättömiksi, eikä suhteellisen vähän niitä on. Kiitos oikaisusta. Niin kaksi valit, muutoksen hakuprosessi ja sitten muuta kumoamispäätöstä. Kolme selvä. Nyt sitten tuomari. Hän on edelleen tuomioistuimessa. Tässä on otettu uusi menettely ja siinä sitten tuolla muutoksen on oma roolinsa. Tämä liittyy bulgaarilaisen tuomarin, että hän tietysti tuon nimityksen myötä. No, se oli laiton, mutta jos sitten hän on saanut sitä jonkinlaista etua, niin no sellaista ei ollut kellään muulla tuo, bulgarissa tuomarilla, koska hän on ollut kokemusta tuosta tuomista aikaisemmin, niin mikä tehtävä sitten on ollut tuolla kokemusta työ, tuomistumista, kun hän nyt on laittomasti tuon myötä nimitetty, mikä rooli menettelyllä on ollut, kun on nimitetty tämä vuoden tuomari sitten tuomioistuimen itseensä? Encore une fois, Madame la Présidente, le, la Cour ne... Puheenjohtaja. Tuomioista ei osallistunut Korin nimittämiseen. Nimittäminen tuomioistuimeen yhteisen tuomioisten 153-55 artiklojen mukaisesti hoidettiin perussopimuksen artiklan pohjalta. Ja se valtioiden hallitukset nimityksen tekivät ja nämä hallitukset tekivät päätöksen. Joten tuomioistuin ei voi sanoa yhtään mitään sitä tavasta, jolla tämä neljän kuukauden kokemus vaikutti nimittämiseen? Ihre Antwort überrascht mich jetzt nicht wirklich, aber Sie gestehen... ei tyydytä, mutta myöntänette, että tämä nyt herättää useampia kysymyksiä. No, tämä tuomioistuin, nyt puhutaan, niin on nyt tässä toiminut kyseenalaisesti. Kenelle minä voisi esittää kysymykseni siitä, että mikä, te, mikä rooli tuolla ajalla, joka hän on viettänyt työtymistänsä, on saanut. Kuka tässä nyt on tässä komiteassa ollut puheenjohtajana? Mikä, keneltä voimme kysyä, että mikä rooli tällä menettelyllä on ollut? Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on kysymys siitä, josko olisi voinut olla muita bulgarialaisia ehdokkaita, jotka sitten joutuvat tässä epäsuotuisaan asemaan. Alors, la, la, la procédure de nomination de juge... Työtuomioistuimen, tai työtuomioistuimen jäsenten nimitykset ovat erilaisia kuin normaalin tuomioistuimen, kun on kyse yhteisön tuomioistuimesta. Tässä noudatetaan perussopimuksen artikloita. Kun on tämän bulgariaisen tuomarin nimityksestä kyse, välttämättä ei ole itsestään selvää, että lukuisia ehdokkaita olisi otettu virallisesti huomioon miettelyn yhteydessä. Minä en voi sanoa mitään tästä enempää, koska en tunne asiaa enempää. Kenties äh, tässä herää mahdollinen kysymys. Kenties viisi artiklan komitealle voitaisiin tehdä tämä kysymys, koska herra Korinsofin ehdokkuus tuomioistuimen jäseneksi hoidettu artiklan pohjalta en voi tietenkään vastata tässä tämän komitean nimistä sen puolesta kysymykseen, oliko tämä elementti neljän kuukauden kokemus otettu huomioon ja millä tavalla se otettu huomioon. Jälleen kerran joudun toteamaan, että en voi sanoa tästä teille enempää. genau, wen, wen, wen könnten wir dazu befragen? Keneltä voimme tästä sitten kysyä? Eh, Sanon vielä uudestaan. Nimitysmenettely oli menettely, joka on jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltioiden hallitukset tämän päätöksen tekevät. Voitte tietenkin kysyä jäsenvaltioilta asiasta enemmän. Niin, haluaisin nyt tuon valintakomitean puheenjohtajalta kysyä, kuka hän sitten olikaan taas? vous, vous, vous parlez du comité de l'article. Artiklassa 155 komiteasta, kun te nyt puhutte, sen puheenjohtajaa edellisessä komiteassa, en itse asiassa tiedä, kuka puheenjohtaja oli. Joku teistä varmaan tietää. Mark Sauvé, Mark Sauvé on tuo puheenjohtaja. Kyllä, kyllä, kyllä. Hyvä, että saamme tämän nyt sitten tietää. Yritämme sitten Herzoveen. Hän ottaa yhteyttä. Kuulkaas, minusta on nyt kummallista, että on menettelyä, jos valitaan tuomareita, joiden pitäisi olla riippumattomia ja pitää olla, ja sitten nähdään, no en ikinä ole nähnyt aikaisemmin, miten nuo menettelyt sitten luhistuvat ikään kuin. Eli sanoa, että minusta henkilökohtaisesti tämä on aika kova pala. Ja elämässä ei ole sattumaa, sanon oppinut työelämässä ja politiikassa. Ja kun nyt on ollut tuo laiton nimitys niin tämä, ja miten tämä menettely meni eteenpäin, ja sitten on tuo jatkomenettely ollut, niin no, tietysti ei ollut kyse vain neljän kuukauden ajasta, vaan kyllä sitä, että saatiin faktat myöhempää toimita varten, ja minu, minulle tämä antaa ainakin huono vaikutelma, että niin täytyy sanoa, että minusta on sääli, että tuomista nyt ilmeisesti sanoi, että no, painetaan tämän villaisella. Tästä pitäisi keskustella tuomioistuimessa, tai kaiken se sama, miten tämä on nyt sitten tehty. Näin se pitää varmaan ymmärtää sitten vai? Madame la Présidente, bien sûr. Rouva puheenjohtaja, no totta kai tämä kysymys kiinnostaa kaikkia myöskin tuomioistuimen puolella niin kuin muuallakin. Jälleen kerran joudun sanomaan, että tuomioistuimella ei ole minkäänlaista kompetenssia eikä minkäänlaista roolia silloin, kun tuomioistuimen jäseniä nimitetään. Olisin painottaa sitä, että kyse on seikasta, joka ei millään tavalla koske tuomioistuimien vastuuvapautta, vaikkakin tämä otettiin vastuuvapautta koskevan valtuusryhmän mukaan. Voimme antaa teille tietoa, joka meillä on käytössämme ja myöskin tuomioistuimen päätöksestä antaa tietoa, mutta ei tuomioistuin tehnyt nimityspäätöstä. Tätä täytyy tässä nyt painottaa. Te ikään kuin syytätte tuomioistuin asioista, joiden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Im Moment habe ich noch keine Zielscheibe. Wenn ich eine hätte, hätte ich schon einen Pfeil geworfen. No jos tässä tikkataulu heittäisin jo tikkaan, no niin yritän vaan nyt äh, erittää kysymyksiä, koska minä nyt mietin, että onko tämä juttu mainittu, miten sitä nyt on yritetty hyssytellä kaiken kaikkiaan, kun tässä nyt itse asiassa on ollut faktoja esille, jotka ovat hyvin kysymyksiä ja sanoisin, teitä, sanoisin vastaan, puhutaan valiokunnan vastuulla, että totta kai vastaamme rahoitusseuraamuksessa menettelyssä. Tässä tapauksessa voidaan jopa osoittaa, että tällä, tällä on rahoituksen seuraamuksia – kyllä ja voisi olla muitakin seuraamuksia. Sen takia haluaisin tässä kohtaa nyt sanoa, että olen eri mieltä kanssanne ja haluaisin kyllä sanoa, että tässä on syntynyt huomattavia kuluja veronmaksajille ilman, että tässä oli mitään tehokasta toimintaa, koska mitä nyt, katsotaan, mitä tulee tulevien tuomioiden kanssa olemaan asian laita, sillä uskon, että tämä ei vielä tähän pääty. Kiitos kovasti teille herra Blako, että tulitte paikalle. Pelkäämä pahoin, että meidän täytyy jatkossakin tästä vielä keskustella. Kiitos, että tulitte paikalle. Kiitos nyt sitten tuonne kohtaan kahdeksan. 10.2018 erityiskertomus viljelijöiden perustukijärjestelmä. Esitelmä on edustaja Schmidt ja tilintarkastustuomioistuimesta herra Figureido keskustelemme tästä erityiskertomuksesta hyvin syvällisesti. Ja sitten tietysti myös agrivaliokunnan kollegat kutsut tänne. Herra Figurido, voisitko esitellä vielä tämän kertomuksen? Kiitos. Um, Kiitoksia paljon. On suuri ilo, että saan ilo ja kunnia olla täällä puhumassa teille ja vastaamassa myöntävästi kutsuunne, eli kerron teille tästä tarkastuskertomuksesta sen jälkeen, kun muutama viikko sitten pidin lyhyemmän esityksen aiheesta. Minä pidän teille nyt lyhyen PowerPoint-esityksen aiheesta eli lopulliset johtopäätökset ja suositukset, joita olemme komissiolle esittäneet koskien viljelijöiden perustukijärjestelmää. Esittelen tämän tarkastuksen johtopäätökset ja voin vetää ne yhteen todeten, että tukijärjestelmä toimii, mutta se vaikuttaa vain rajallisesti tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen – Mitä tulee maksuoikeuksien laskentaan, voimme todeta seuraavaa. Maksajavirastot ovat ponnistelleet merkittävästi, jotta ne voisivat panna täytäntöön tämän uuden järjestelmän, joka tuli voimaan 2013 vuoden YMP-muutoksen myötä. Jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät, joita kävimme katsastamassa, pitkälti lievensivät laskenta- ja maksuoikeus oikeuksien jakamisvirheiden vaaraa, mutta perus- ja perustukimaksuissa ei ollut olennaisia virheitä, kuten vuosikertomuksessamme totesimme kyseisiä vuosia koskien. Kuitenkin joissakin tapauksessa tukioikeuksien arvot olivat vääriä. Ne oli laskettu alustavasti tai perustuen arvioihin tai joissakin maksajavirastoissa, joissa kävimme vierailulla, havait, oli havaittavissa ongelmia ja alamme nähdä, miksi. Komission äh, hallinnointi tämän uuden järjestelmän suhteen antoi meille aihetta todeta, että komissio antoi jäsenvaltioille kattavaa ohjausta ja sen tarkastuskäynneillä saatiin aikaan tai havaittiin hyviä tuloksia, mutta huomasimme, että tiettyjä seurantatietoja komissiolla ei ollut käytettävissään. Ja katsomme myös, että komissio olisi voinut vaatia enemmän todentamisviranomaisilta jäsenvaltioissa yksinkertaistamista koskien muistan, että teille yksinkertaistaminen oli yksi tämän uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Mutta EUn säännöt sisältävät edelleen lukuisia vaihtoehtoja ja poikkeuksia, ja monet näistä vaihtoehdoista, jotka jäsenvaltiot valitsivat, eivät aina suosineet yksinkertaistamista. Ja tässä meillä on esimerkki joistakin vaihtoehdoista, joita otettiin käyttöön tietyissä jäsenvaltioissa koskien maatalousalueiden perustamista. Ja samalla alueella oli useita maatalousmaa-alueita, jotka menivät päällekkäin toistensa kanssa. Ja siellä sallittiin myös, tai siinä tuloksena oli se, että jotkut viljelijät saivat tästä tilanteesta satunnaisia voittoja. Ja sitten kohdentamiseen liittyen, joka oli yksi tärkeä, tärkeä uudistuksen tavoite, eli se, että kohdennettaisiin paremmin tuet val- viljelijöille. Ja tähän liittyen otettiin käyttöön uusi aktiiviviljelijä-käsite. Joitakin hyviä tuloksia saatiin aikaiseksi, mutta yleisesti ottaen nämä äh, muutokset oli vaikea saada aikaiseksi ja niillä oli äh, vain rajallinen vaikutus. Ja vuodesta 2018 lähtien jäsenvaltiot voivat vähentää kriteerejä, joita, joita hyödyntäen hakijat voivat osoittaa aktiiviviljelijä äh, asemansa. Taikka sitten jäsenvaltiot voivat jättää käyttämättä tätä sulkulistaa. uudistus laajensi tukikelpoisia maa-alueen luokkia ja vaati myöskin maataloustoiminnan vähimmäistason osoittamista. Jotkut jäsenvaltiot suhtautuivat proaktiivisesti pyrkien vähentämään keinotteluun perustuvia hakemuksia, mutta uudet maata ja tukikelpoisuutta koskevat säännöt myös saivat aikaiseksi hankalia täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia. Ja tämän uudistuksen yksi päätavoitteista oli myöskin, myöskin lähentyminen. 2013 uudistuksen hehtaarikohtaiset tukitasot tulivat yhtenäisemmiksi, mutta yhdessä toista 18 jäsenvaltioista on vielä havaittavissa merkittäviä eroja 2019 vuoden jälkeenkin. Ja tässä meillä on kartta eri ratkaisuista joita oli havaittavissa, tai olisi havaittavissa vuonna 2019. Tukijärjestelmällä on rajoituksensa koskien viljelijöiden tulotasoja ja sillä on taipumus suosia suurempia tiloja, kuten jo tiedämme kaikki. Perustasojen puute ja myöskin selkeiden tavoitteiden puute tekee vaikeaksi määrittää, kuinka tehokas ja vaikuttava tämä tukijärjestelmä on. Näin ne suosituksia, ne me, me annoimme komissiolle suosituksia. Ja ensimmäinen niistä oli se, että komission pitäisi puuttua avainkontrolleissa havaittaviin heikkouksiin ja myöskin korjata tukioikeuksia silloin, kun arvot ovat merkittävästi muuttuneet virheen taikka vanhojen tietojen vaikutuksesta. Myöskin komission hallinnointitoimiin esitimme suosituksia. Totesimme, että komission pitäisi löytää ratkaisuja avaintietojen levittämiseen jäsenvaltioissa ja myöskin tarkastella järjestelmiä tietojen levittämiseen yleensäkin jäsenvaltioissa. Lisäksi komission pitäisi selventää komission ja todentamisviranomaisten roolia koskien tai tämän uuden perustukijärjestelmän puitteistossa. Me katsomme, että komission pitäisi myös ennen kuin se tekee mitään uusia YMPtä koskevia ehdotuksia, analysoida tulotuki kysymystä kaikkien viljaryhmien kohdalla. Sen pitäisi määrittää tavoitteet mille tahansa tulotukimekanismille ja tutkia, kuinka se voi parhaiten ja tehokkaimmin tavoittaa, saavuttaa nämä tavoitteet. Lisäksi komission pitäisi liittää toimenpiteet asianmukaisiin operatiivisiin tavoitteisiin ja perustasoihin, joita vastain näitä tuloksia tai suoriutumiskriteereitä pitäisi mitata. Me tarkastustoimintamme perustuu perusteella tode, toteamme, että komission, komission pitäisi suorittaa jotakin parannuksia. Komissio on osa niistä hyväksynytkin näistä ehdotuksistamme ja joistakin toisista taas sitten komissio on toista mieltä eikä niitä parannusehdotuksia hyväksy. Kiitoksia. Kiitos tärkeästä kertomuksesta. Tämä kattaa Esittelemiä edustaja Schmidt, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin kiittää erittäin kattavasta kertomuksesta, joka kuulemme. Se oli erittäin tärkeää, koska kyse on suurista rahamääristä. Täytyy tietää tarkkaan, mihin raha menee. Tämä on erittäin selkeä kertomus myöskin. Yleensä kun saamme erityiskertomuksen maataloustuista, yleensä nähdään, että se, mihin tuki menee ja miten se vaikuttaa, ei helposti mitattavissa. Erot jäsenvaltioiden välillä ovat liian suuret vielä. Omassa mietinnössäni olen tarkastanut myöskin kansallisten viranomaisten valtavaa hallinnosta taakkaa, joka niillä on kontollaan tätä pitäisi pohtia uudelleen, pitäisi nopeasti tehdä jotakin tälle hallinnolliselle taakalle. Toisaalta on hienoa, että tientarjoustoimijoisten on puhunut niin selkeästi asioista, koska maatalouspolitiikan tavoitteet on selkeästi määritelty perussopimuksesta, perussopimuksessa kunnollinen Kunnolliset olosuhteet täytyy varmistaa viljelijöille, ja mitä tähän perustukijärjestelmään tulee, sen kanssa on tiettyjä ongelmia, se, että huokeita elintarvikkeita tuotetaan maaseudulla, niin tähän liittyy suoraan perustukijärjestelmä, mutta toistaiseksi mitattavissa olevia tuloksia ei ole siitä saatu aikaan. Ei ole mitään lähtöarvoja, joiden valossa voitaisiin arvioida tehokkuutta ja vaikuttavuutta, joka tällä avulla on ollut ja kuinka tämä on parantanut viljelijöiden tulotasoa. Ei ole mitään pohjaa mittauksille ja arvioinneille, eikä tiedetä, miten maatalousväestön piirissä kaikkein tehokkaimmin on tukea voitu käyttää hyväksi, kun ajatellaan koko Eurooppaa ja kun on pyritty varmistamaan kannattavien tarjokkeiden tuotanto ja kunnollinen elintaso viljelijöille, niin tätä on hyvin vaikea arvioida ja mitata. Uskon, että monet tuomioistuimen suosituksista ovat sellaisia, joita voin lämpimästi tukea, vaikkakin hallinnollinen taakka, kuten sanoin, on kansallistasolla erittäin suuri vielä, mutta valvonnan täytyy kertalakian toimia ja maan käyttöä koskevien tietojen täytyy pitää paikkaansa ja niitä täytyy olla ajan tasalla, koska jotenkin täytyy tämä valvonta saada suoritettua. Meidän tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa viljelijät ovat hyvinkin erilaisessa asemassa keskenään. Esimerkiksi Puolessa ja Ruotsissa viljelijöiden asema on hyvinkin erilainen. Me täytyy nyt nopeasti varmistaa, että että perustukijärjestelmän sovelletaan samalla tavalla kaikkialla. Ja mittausmenetelmät ja arviointimenetelmät ovat sellaisia, että komission jäsenvaltio on hyvin paljon liikkumavaraa, eikä tämä millään tavalla yksinkertaista järjestelmää. Kansallisilla viranomaisilla tietystikin on todellakin hyvin paljon hallinnosta takkaa tässä. Meidän täytyy kerta kaikkien tukea suositusta kaksi ja suositusta kolme, jotka ajattelevat tulevaisuutta maaseudulla. 2020 vuoden jälkeen maastalouteen on menossa vähemmän rahaa kuin tällä hetkellä. Meidän täytyy toivoa jatkossakin tukea maanviljelystä, mitä aktiivisen viljelijän käsitteeseen tulee. Ja kun on kyse maataloustuotannosta, niin äh, tämä on erittäin tärkeä asia omistaja ja viljelyn suorite, mikäli eivät ole yksi ja sama henkilö, niin täytyy ottaa myöskin erilaiset toimintatavat huomioon tässä suhteessa. Ja hallinnon taakka kansallisella puolella täytyy jollakin tavalla saada vähennetyksi, koska hallinnollinen paine, hallinnollisen taakan paine on erittäin suuri. Komission pitäisi ottaa huomioon kaikkien maatalousyritysten talouden tilanne huomioon ja pitäisi myöskin analysoida tilannetta ja myöskin pintalan käyttöä ja eroja maatilojen koossa. Sitäkin täytyisi arvioida. Ja kustannukset ja kannattavuus maataloustoiminnassa, kuinka paljon tulee, tulee elintarvikkeiden tuotannosta ja muusta maataloustuotannosta – ja muusta kuin maataloudesta maaseudulla. Ja kannattavuus ja kilpailukykytekijät maatalousyritykset esimerkiksi ottaa kaikki huomioon. Ne ovat sellaisia aiheita, jotka kannattaisi ottaa paremmin esiin. Nyt on pyydetty, että tarkalleen katsomme, mihin rahat menevät ja miten mielekkäällä tavalla rahat on käytetty. Tämä on meidän tehtävämme. Meidän täytyy ensinnäkin ottaa selvää tilanteesta ja sitten katsoa, ovatko nämä tuet järkeviä, mielekkäitä ja ovatko ne tulevaisuuden kannalta hyvä tapa toimia. Kiitos, edustaja Kamba. Kiitos. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimelle tästä esityksestä, mutta myös kollegalle Schmidt. Tuen kuitenkin kaikkea, mitä hän sanoi. Tärkeää on korostaa, että nämä tulonalyysit tarvitaan pikaisesti, sillä muuten syntyy vaikutelma, että tässä eurooppalaisia varoja jaetaan avokäisen tietämättä, josko näitä tavoitteita ollaan täyttämässä, koska tuo tavoitteiden määrittely ei ole täysin konkreettista aina. Ja lyhyesti tässä puhutaan 12 miljardista eurosta ja noin 4 miljoonaa toimia tässä sanoita varoja kaikilla aloilla. Tämä ei riitä. Norva Schmidt puhui myös siitä, että tämä on tulo tukea. Ja just sanoisin, no oikaisin tai toteaisin, että tuo lupa tai tukioikeus liittyy siihen, että tämä perustuu tuohon perustukijärjestelmään, samaan aikaan kuin yhteinen maatalouspolitiikka sellaisena tietysti mennä pidemmälle, tai täytyy mennä pidemmälle kuin varmistettua perustulo maanviljelijöillä. Tämä liittyy maaseudun kehittämiseen, mutta on muitakin kysymyksiä, jotka liittyvät ympäristötoimiin, myös terveydensuojelun ynnä muuta. Eli jos ajatellaan tulevaa YMPtä, niin minusta on äärimmäisen tärkeää, että nämä tehtävät, jotka nyt ovat toisessa pilarissa, niin että niitä myös arvioidaan tarkkaan, niin kuin kertomuksessa on todettu aikaisemminkin. Ja pitää katsoa, täyttyvätkö tavoitteet, mutta uskon, että potentiaalia pitäisi käyttää, jos enneksi voidaan tehdä perustuen tähän perustukijärjestelmään, ja täysin sen puolesta, että olisi ylärajoja noille suorille tuille ja jatkossa sitten myös kansallisten tulkintojen kanssa, jotka liittyvät näihin satunnaisiin tuloihin. No, ettei sitä no, tästä saa syntyä, se pitää sulkea pois jatkossa. No, ongelma on hieman aina se, että kuka on syyllinen. Toita siltä, että komissio on muita tehtäviä nyt sitten, jotka nyt päätä selvemmin jäsenvaltiossa – Varmasti tästä pitää keskustella, mutta kysymys on minusta monimutkainen asia, koska tässä on kyse EU-varoista. Tietysti no, tukioikeudelliset äh, saavat, niitä pitää saada niitä, mutta toisaalta pitää myös olla varmuus siitä, että tietosuomistuminen ja sen, ja sen myötä voi varmistaa, että nuo EU-varat sitten käytetään myös oikein. Tässä pari Ja Pitää löytää tasapaino toisaalta se, että byrokratia ei ole liian monimutkaista, että johtaa siihen, että varoja ei haeta. Ja sitten toisaalta tämä yksinkertaistaa tätä pitää katsoa jatkossa vielä lisää, niin siis kyllä sille, että yksinkertaista on, mutta ei niin, että se rasittaa noudattaa tätä oikeudenmukaisuutta, eli ei minkäänlaista kastelukanomalleja, jokainen saa jotakin, vaan tarveorientoitunutta sinne tarvittaa. Näin tämä ympyrä sulkeutuu. olisi tätä tarveanalyysiä kaikille toimijoille. Kiitos. Kollegi Klins, bitte. Edustaja Klins. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kaksi edellistä puhujaa jo sanoivat, että nyt on kyse valtavan suuresta budjettimäärästä 80 miljardia vuodessa hyvin paljon rahaa. Meidän etujemme mukaista on, että rahat käytetään sellaisella tavalla, että päästään annettuihin tavoitteisiin tällä rahalla. Nämä tavoitteet voidaan nopeasti, niistä voidaan nopeasti sopia. Kestävä tuotanto ja maatalousyrittäjien asiallinen tulotaso ja niin poispäin. Niistä olemme kaikki samaa mieltä. No, se kiittää esittelijä myöskin tiintarustoimistuimen edustaja hänen lausumastaan. Tämä kaikki tekee selväksi sen, että hyvin paljon kysymyksiä on vielä avoinna. Tiintarkastuomioistuin puhuu hyvin kohteellisesti aina, kun se esittää kritiikkiä. Ja kritiikin aiheita oli paljon. Kuten Claudia Schmidt jo totesi ja kuinka tekin jo sanoitte, niin meidän täytyy parlamentissa kun asia käsittelemme, sopia siitä, haluammeko hyväksyä er- suosituksia, ovatko ne riittäviä vai pitäisikö jotakin lisää vielä vaatia. Ja kun on kyse tämän suuruusluokan asiasta, niin meillä on todellakin velvollisuus erittäin kriittisesti tarkastella, pitäisikö tehdä vielä paljon enemmänkin kuin mitä tiedostoimijoistojen sanoo. Tämä on erittäin kriittinen, tärkeä asia ensi takka viimeistään seuraavana vuonna määritellään monivuotiset rahoituskehykset. Nyt olisi oikea aika ottaa oikea suunta asioissa. Mikä oikein ymmärsin, komission jäsenvaltioiden yhteispeli ei ole täysin kitkatonta. Meillä on toisiasusperiaate. Tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että olemme kiitollisia, mikäli komissio jättää jäsenvaltiolle asioita hoidettavaksi, mutta tässä havaitsemme, että tässä on liian suuria eroja sitten jäsenvaltioiden välillä. Ne vaihtoehdot, joita jäsenvaltio on annettu, ovat johtaneet siihen, että joissakin jäsenvaltioissa ei tilanne ole identtinen muiden kanssa, ja tämä vaikuttaa sitten aktiivisten viljelijöiden asemaan ja siihen, mitä heille jää käteen. Eikä tämä oikeastaan näin saisi olla. Meidän täytyy varmistaa, että oikeudenmukaisesti jaetaan tämä kahdeksan, nämä miljardit, jotka menet maatalouteen, niin ettei vain yksittäisiin jäsenvaltioihin mene rahaa ja, ja jotkut jäsenvaltiot käyttävät pelivaraa hyväkseen toimialan, toimimaan, jäsenvaltio on sitten vapaat kädet toimia tavoitteiden vastaisella tavalla. Kysymys, pitäisikö maatalousalan suuruus ottaa, pinta-ala ottaa tärkeäksi asiaksi, vai pitäisikö tarkastaa muita kriteereitä asianmukaisella tavalla? Sekin kysymys täytyy esittää. Me kaikki tiedämme, että periaatteessa meidän on edessämme tehtävä varmistaa tai muuttaa maatalouden laatua liberaaliryhmän jäsenenä, en nyt ole siis vihreä, totesin, että eläinten hoitoa täytyy muuttaa. Meidän pitäisi mennä kohti ekologisempaa, arvoihin perustuvaa tuotantoa. Ja mahdollisimman tehokkaalla tavalla tähän pitäytyisi pyrkiä pois massa karjan kasvatuksesta. Lisäksi Vuonna 2013, kun uudistettiin yhteistä maatalouspolitiikkaa, otetaan käyttöön niin sanottu sulkulista, negatiivinen lista. Ne, jotka eivät pääsissä ole viljelijöitä, suljetaan pois tukien piiristä tällä listalla. Tämä surkulista ei ollut ollut kovinkaan suuri menestys. Siinäkin on monia kysymyksiä vielä avoina. Meidän pitäisi tarkastella sitä, pitäisikö listasta pitää kiinni tästä sulkulistasta vai pitäisikö siitä luopua vai pitäisikö kehittää uusia kriteereitä. Sen osalta esimerkiksi kuka on aktiivinen viljelijä ja miten se todistetaan vai ei. Viimeinen seikka vielä. Kysymys, johon lyhyesti jo viittasinkin. Ne neljä perussuositusta, jotka tuomiston antaa – se, että asianmukaisesti otetaan valvontaa käyttöön, laajennetaan tietoa. Ja pitäisikö lisätä näihin suosituksiin vielä jotakin, vai pitäisikö niitä suosituksia muuttaa sellaisella tavalla, että voimme todellakin varmistaa, että erot jäsenvaltioiden välillä tai sisällä vähenisivät tai poistuisivat? Me puhumme hyvin suuresta määrästä rahaa. Meidän täytyy varmistaa, että tämä rahaa käytetään asianmukaisesti mielekkäillä tavalla oikeasuhtaisesti. Ja kun puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, jäsenvaltioiden väliset eurot täytyy tämänkin vuoksi saada pienemmiksi. Kiitos. Itsekin käyttäisin puheenvuoron. Minusta Kiertomus on järkyttävä. Ajatellaan näitä suosituksia ja figureita, jotka tulee tästä No, tämä on täysin riittämätöntä olin pettynyt näihin suosituksiin, jotka ovat hyvin heikkoja suhteessa tähän kertomuksen sisältöön. Ja tämä pitää nyt selittää, että minulla vielä, miksi nämä suositukset ovat näin heikko, heikkomuotoisesti sanatuja tähän. Jos nyt lukee tämän kertomuksen, niin kyllä, sitä, kyllä tällaista ajateltiin, jos ei ole sokea ja kuuro, niin no. Kysymys kuuluu. Kertomuksessa mainitaan hyvin tärkeitä asioita, ja kiitos siitä muuttaa nämä päätelmät, mitä sitten nyt tehdään. Ne eivät ole sitä, mitä minä kuvittelin. No ei nyt käytä sanoa, että no, tässä nyt on muutama viljelijä, jotka toimivat tarkemmin kuin muut. Jo, en ymmärsi, miten toimitaan, ja muut sitten eivät. Tuo toinen latikko, se, siitä pidin, ja just näin, että 0,01 hehtaarissa on 9000 euroa enemmän, niin sitten pohditaan, että missä nyt sitten ollaan. 0,01 hehtaari, vaan kun sitten on hehtaarissa 10 000 neliömetriä, 0,01 10 000 neliömetriä, se on siis 100 kertaa 100 metriä, se on hehtaari alalta. Ja sitten 0,01 hehtaari, niin sitten on tuo neliömetrin kokoinen alue. Ja tuolla yhdelle metrille kertaa 100, 100 metriä ja vielä yksi metri pitkä, niin sillä se on 9000 euroa enemmän. Niin no, kuka nyt sitten näin toimii? No, et, joku, jos joku äänestäjä nyt sanoo, että en kuvitellut EUta tällaiseksi, niin sen kyllä ymmärrän. Komissio tosin tietää, että mitä päätelmiä teillä tästä on, että kun sitä järjestelmästä toiseen, niin tietyt asiat sitten ei otettu huomioon – todellakaan. Tässä nyt sitten jotkut saavat huomattavan edun. Tästä olisi saanut vielä lisätietoa mielelläni ja sitten haluaisin tietää, mitä komissio mitä tästä yhteen. Että, no, pääjohtaja Bleva sanoi tästä jo, että hänen päätämässä tästä on, että tämä malli, että joku tekee mitä haluaa ja hyötyy niin mahdollisimman paljon, niin no, jotkut ovat käymään kuin toista aina jo, niin tämä malli ei toimi. Ja katsotaan, mitä tuleva YMP sitten tuo tullessaan. Ja sitten tuo ohje, että pitää generaatioita käytössä johtaisi siihen, että sitten olisi epätarkempia ohjelmia. Ja että jos valtuutettu tämä enää kiinnostaisi, tehostaa tätä kaikkea, se on nyt jo ongelma. Minusta kertomus oli hyvä, suositukset äärimmäisen heikosti muotoiltuja. Ja minäkin mietin tätä asiaa, että mitä sitten tässä pitäisi tehdä. Tässä voi varmasti turhautua, koska en tässä nyt ymmärrä, että miten nämä väärät kehityssuunnat voitaisiin välttää, paitsi että tulisi yhä enemmän byrokratiaa, joka sitten ei toisi toivottuja tuloksia loppujen lopuksi kuitenkaan. Nyt komissio saa puheenvuoron ja sitten herra Figureido. Tervetuloa herra Pasku. tuolta olkaa hyvä. Ja voitte puheen kattavasti. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. First of all, I will... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin antaa teille muutamia yleisiä kommentteja koskien kertomusta ja sitten palaan spesifeihin kysymyksiin, joita on otettu esiin sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin piti esityksensä ja myöskin tämän valiokunnan puheenjohtajan toimesta. Olen iloinen, että pääsen tänne jo kolmatta kertaa paikalle keskustelemaan tämä tilintarkastustuomio istuimen erityiskertomus koskien perustukijärjestelmää on tärkeä asiakirja. Rova Schalke sen, että tässä äh, kertomuksessa oli positiivisia elementtejä. Olen erityisen tyytyväinen tämän kertomuksen johtopäätökseen koskien komission toimintaa ja tuloksellisuutta. Tämä tärkeimmän perustukijärjestelmän luomisessa. Kyseessä on 18 miljardia euroa ja 4 miljoonaa viljelijää, joten kuten tuomioistuin kertomuksessaan totesi, komissio on asianmukaisesti tukenut perustukijärjestelmän käyttöönottoa ja antanut asianmukaista ohjausta ja antanut laajaa ohjantaa ja saanut aikaan myöskin hyviä tuloksia. Ja kertomuksen lukijat huomannevat varmasti myös, että kertomus on kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen perustukijärjestelmän suhteen, komission roolin suhteen ja sen seurantaroolin suhteen. Ja haluaisin myöskin todeta, että perustukijärjestelmä on otettu menestyksekkäästi käyttöön jäsenvaltioissa. Me puhumme tosiaankin sektorista, jossa edunsaajia on neljä miljoonaa. Ja jos katsotaan tätä laajemmassa näkökulmassa, niin kyseessä on käytännössä 7 miljoonaa edunsaajaa, kun otetaan kaikki muut tahot huomaan. Ja kansalliset viranomaiset ovat antaneet siinä asianmukaisen tukensa ja komissio on ollut ja viranomaiset ovat olleet mukana laskemassa nämä tukiosuudet asianmukaisesti eikä olennaista olennaisia virheitä ole ollut havaittavissa. Sitten esityksen lopuksi puhuttiin myöskin suosituksista ja silloin kun suositukset ovat relevantteja tai katsottu relevanteiksi komissiolle, ne on hyväksytty, mutta kuten olemme aikaisemmin todenneet edellisessä kysymyk- kokouksissammekin, me emme voi ennakkoon tuomita tiettyjä ää, suositusten konkreettisia toteutuksia koskien esimerkiksi yksinkertaistamista ja kohdentamista, vaan näitä asioita käsitellään 2020 vuoden lakia säätävissä elimissä. Jos palataan näihin yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen, niin meidän toiminta mahdollisuutemme ovat rajalliset parantamisen suhteen, koska komissio on jo katsonut tiedon annossaan nämä aspektit tärkeimmiksi. 2020 vuoden jälkeiseen YMP liittyen nämä aiheet käsitellään aikana komission tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä korostetaan, että suorat tuet ovat olennainen osa politiikkaa ja ne virtaviivaistetaan ja kohdentaan paremmin tulevaisuudessa. Ja viestinnässä tai tiedoksiannossa myöskin mainitaan keskustelusta, jota käydään jäsenvaltioiden ja viljelijöiden välillä ja tätä edistetään osittain esimerkiksi tilakohtaisten maksujen kohdalla ja tuotannosta riippumien, äh, irrotettujen tukien maksamien kohdalla niin, että voidaan jakaa tukia paremmin myöskin pienille ja keskisuurille äh, tiloille. Jäsenvaltiot valtioida tuetaan äh, saamaan äh, tukemaan samanaikaisesti yhteen, yhdenmukaisempi tukitaso eri kokoisille tiloille ja eri maiden välillä. Muistuttaisin komission tiedonannosta koskien elintarvikealan tulevaisuutta koskee. Mä mainitsen myöskin uutta toimitus, uuden toimitusmallin, jolla on operatiiviset tavoitteet. Eli tässä uudessa mallissa tehdään politiikka yksinkertaisemmaksi tehokkaammaksi ja kohdennetummaksi. Ja tämä tapahtuu kahden elementin kautta. Ensinnäkin suuremman subsidiariteettitason kautta niin, että politiikat vastaavat paremmin paikallista tai kansallisen tason tarpeita. Ja toiseksi otetaan käyttöön uusi lähestymistapa, joka perustuu resursseihin ja sääntöjen mukaisuuteen – sääntöjen mukaisuuteen EU-tasolla. Haluaisin palata vielä joihinkin tuomioistuimen löydöksiin ja kritiikkiin koskien yksinkertaistamista, kohdentamista ja lähestymistä, lähentymistä, jos sallinette. Ja haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että on selvää, että hallinnollinen taakka on noussut merkittävästi tämän YMPn myötä. Mutta haluaisin muut kiinnitä huomiotanne, että komission alkuperäinen ehdotus halusi eh, yksinkertaistaa järjestelmää, perustukijärjestelmää, ja se olisi ollut paljon yksinkertaisempi mielestämme. Mutta sitten yhteislainsäätäjät halusivat lisää joustavuutta jäsenvaltioille ja erilaisia optioita, vaihtoehtoja, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta se sai aikaan myöskin monimutkaisempia sääntöjä täytäntöönpanon ja hallinnoinnin osalta ja valvonnan osalta, jotta voitaisiin julkisviranomaisia valvoa. Ja tässä tyypillinen esimerkki on se, josta keskusteltiin aikaisemmin, eli tämä aktiiviviljelijä lauseke ja sitten tämä sulkulista tai negatiivinen lista. Tämä lisättiin kvalitatiivisen prosessin aikana. Tämä on tärkeää mainita ja tämä johti sääntöön, joka on pitkälti tehoton, mutta se johti hallinnollisen taakan lisääntymiseen tietyissä jäsenvaltioissa. Ja koskien kohdentamista tai sen puutetta, kuten se kertomuksessa mainittiin, niin tästä haluaisin korostaa, että jäsenvaltioilla on kohdentamis, tota, tar, velvoite kohdentaa tukia aktiivisiin viljelijöihin, joka perustuu siis aktiiviseen viljelytoimintaan. Jäsenvaltiot ovat saaneet tehokkaampaa kohdentamista eh, eriyttämällä maksutasoja alueellisella tasolla. Ja perustulotuki viljelijöille on taattu myös muiden tukijärjestelmien kautta, koska perustukijärjestelmä edustaa noin 50-60 prosenttia kokonaissuorista tuista. Muista eh, tuista mainittakaan esimerkiksi pienviljelijöiden tuki, nuorten viljelijöiden tuki ja niin edespäin. Eli on muita ohjelmia, tukiohjelmia, jotka ovat tärkeitä nimenomaan tukien kohdentamisesta viljelijöille tulo tarpeen ja tason mukaan. Sanoisin, että tuki täytyy siis kohdentaa aina viljelijöiden tarpeiden mukaan. Lisäksi, lisäksi haluaisin muistuttaa, että viljelysektori on hyvin fragmentoitunut. Mainitsin siis, että meillä on neljä miljoonaa tuen saajaa noin suurin piirtein perustukijärjestelmästä ja sitten taas seitsemän miljoonaa kokonaan suorista tuista. Eli tämä on todella fragmentoitunut sektori. Ja tuki, tulotuen saattamiseksi viljelijöille meidän täytyy löytää oikea tasapaino kohdentamisen ja toisaalta hallinnollisen taakan minimisoimisen välillä. Ja jos haluamme puuttua asioihin, esimerkiksi tulotuin kaikkien viljelijöiden osalta ja kaikissa eri paikallisissa tilanteissa, niin meillä olisi aivan kohtuuton hallinnollinen hirviö käsiteltävänämme. Mutta tässä, tällä kentällä, tällä alalla meidän täytyy etsiä oikeaa tasapainoa paremman kohdentamisen ja toisaalta myös hallinnollisen taakan minimoimisen välillä. Ja meidän täytyy vähentää monimutkaisuutta ja taakkaa sekä hallintoviranomaisille että viljelijöille. Ja lähentymisestä haluaisin muistuttaa, että komission alkuperäisessä ehdotuksessa tavoiteltiin yhtenäistä yksikköarvoa perustukijärjestelmille jäsenvaltioissa 2019 vuoteen mennessä olemme huomanneet kollegiossa, että tämä prosessi on tuonut mukanaan erilaisia vaihtoehtoja niin, että jäsenvaltiot antavat kolme eri vaihtoehtoa sisäiseen lähentymisen kaksi, täyden lähentymisen äh, mahdollistavaa. Ja sitten kolmas mahdollisuus, joka on osittainen lähentyminen. Se tarkoittaa sitä, että 2019 vuoteen mennessä joissakin jäsenvaltioissa on vielä tiettyjä eroja arvojen tai tuki oikeusarvojen laskennassa. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin muutaman sanan tarkastustyöstä, tilintarkastustyöstä, joka on yksi tärkeä osa tätä kertomusta ja haluaisin puhua ensinnäkin joissakin jäsenvaltioissa havaitusta asianmukaisesta tulo tukitaso laskennasta ja toisaalta jossakin jäsenvaltioissa niiden puutteista. Ja tästä toteaisin, että komissio seuraa jo näitä tilanteita asianmukaisin menettelyin. Eli me tunnustamme kyllä, että tämä tuomioistuin, otettiin, äh, tuomioistuin otti tämän asian esiin ja tämän sääntöjen mukaisuus äh, menettelyn kautta pysymme tätä pyrimme tätä asiaa käsittelemään. Ja sitten se, että komission pitäisi olla tärkeämmässä roolissa tarkastaessaan tukikelpoisuutta. Tällaisten tarkastusten suorittaminen mä mainitaan komission suuntaviivoissa ja olemme tästä samaa mieltä tuomioistuimen johtopäätöksen sekä suosituksen kanssa tästä aiheesta. Eli tämä oli yleinen kommenttiosuuteni tästä kertomuksesta ja sitten myöhemmin, jos sallitte, palaan vielä keskustelussa esiin tulleisiin erityiskysymyksiin. Ensinnäkin siihen, että pitäisi seurata paremmin viljelijöiden tulotilannetta ja toteaisin, että jos viljelyalalla on yksi osa-alue, jota tarkastellaan ja arvioidaan tarkasta, niin tämä on nimenomaan tulo tilanne, tulotasotilanne makrotaloudellisten tietojen puitteissa pystymme tarkastelemaan, kuinka tulotaso kehittyy ja minkälainen tulotaso on jäsenvaltion alueen ja jopa yksittäisen tilojen tasolla. Ja sitten meillä on tietoverkko, joka on tärkeä työkalu tässä asiassa. Ja sitten myös makrotasolla me suoritamme samaa valvontaa Eurostatin kautta. Eli meillä on mielestämme aika hyvä kokonaiskuva, kokonaiskäsitys siitä, kuinka tulot muodostuvat maanviljelyksessä, mutta myöskin siitä, kuinka tuotantotekijöitä voidaan tiloilla hyödyntää. Eli sekä tässä ei puhuta pelkästään maanviljelystä, vaan muista sivutoimista, esimerkiksi maatilamatkailusta ja tällaisista. Eli me käytämme näitä tietoja ensinnäkin perustellaksemme perustukijärjestelmän olemassaolon. Me katsomme, että tämä on tärkeä budjettikohta, koko EUn tasolla, joten meillä mielestämme on hyvät perusteet perustukijärjestelmän olemassaololle. Ja meillä on tietoa myöskin jäsenvartioille ja jäsenvaltiolta, jotta pystymme paremmin osoittamaan ja kohdentamaan perustuen sitä tarvitseville. Tietenkin täytyy mainita, että emme pysty suorittamaan yksi, yksittäistä tai eh, henkilökohtaista eh, tukien kohdentamista. Meillä on aivan liikaa toimijoita ja viljelijöitä tällä alalla sen tasoiseen toimintaan. Ja sitten järjestelmän, järjestelmän sisältyvä tukien myöntäminen. Tällä hetkellä kyseessä on aluepohjainen järjestelmä. Haluan korostaa, että meille on tärkeää että pitää tämä työkalu käytössä. Ensinnäkin siksi, että tämä on yksi us- luotettavimmista tietolähteistä koskien maataloustoimintaa. IACS, eli yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, on oikein hyvä, työ, äh, hyvä työkalu. Ja meillä on tarkat tiedot miljoonista palstoista, joita EU:ssa on. Ja myöskin tämä on keskeinen tuotantotekijä maataloussektorilla ja myös se tuotantotekijä, joka heijastelee meidän mielestämme parhaiten maataloustoiminnan dualiteettia, joka on yhtäältä elintarviketuotanto, mutta myöskin toisaalta äh, luonnonvarojen hallinta ja hoito ja julkisyödykkeiden tuottaminen, joten meidän mielestämme perustukijärjestelmä tai tulotukijärjestelmä, joka perustuu alueellisuuteen, on syytä pitää voimassa. Ja tästä syytä näiden perustukien allokointi perustuu vahvasti äh, tilalle myönnettäviin tukiin ja tilojen kokoon. Ja tässä, tästä syystä tällä ohjelmointikaudella ja myös ehkäpä tulevalla kaudellakin tulemme ottamaan käytäntöön sellaisen mekanismin, joka lieventää ainakin tätä suuruusluokkaetuefektiä niin, että saamme aikaisesti, aikaiseksi ö, reilumman ö, tulotukijärjestelmän erikokoisille tiloille. Mitä tulee sitten sulkulistaan ja sen olemassaoloon, kuten sanoin aikaisemmin, tämä on sellainen tekijä, ja sitten itse asiassa aktiiviviljelijälauseke, joka otettiin käytyyn vuonna 2012-2013 kvalitatiivisessa vaiheessa. Parlamentti on tehnyt siihen joitakin muutoksia ja neuvosto myös koskien tämän sulkulistan käyttöä tämänhetkisessä YMPssä. Noin puolet jäsenvaltioista on päättänyt lakata käyttämästä sulkulistaa ja aktiiviviljelijälausekkeen käyttämistä 2018 vuodesta eteenpäin. Ja tähän perusyynä on ollut hallinnollinen taakka, mutta on aivan selvää, että suuri enemmistö sen valtioista haluaa pitää voimassa periaatteen, että kohdennetaan julkinen tuki, erityisesti tulotuki, nimenomaan aidoille viljelijöille, eli sellaisille taloudellisille toimijoille, edunsaajille, jotka ovat todellakin maataloustoiminnan suorittajia. Tässä, tässäpä huomioni julkisten tukien myöntäminen ja niiden kohdentamisesta tietyn tyyppisiin tiloihin. Meillä on tiettyjä minimivaatimuksia on olemassa EU-tasoon viitaten, mutta nämä minimitasot voivat vaihdella jäsenvaltioittain riippuen sektorin jäsenvaltiosta. Minimikoko on 0,1 hehtaaria EU tasolla. Oli kyse sitten viljelykasveista tai tai kasvimaista tai juurikasveista tai muusta viljelytoiminnasta. Mutta me vaadimme siis tietyn minimitason joka palstan kohdalla, jolle tulotuki on haettavissa ja saatavissa. Mutta ei pidä unohtaa myöskään, että jos on olemassa poikkeustapauksia, jossa jossa havaitaan, että tuen hakija pyrkii maksimoimaan julkisen tuen tai tukioikeutensa, niin kyseinen tuen saaja on siinä tilanteessa, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus arvioida, onko kyseessä tällainen aiheeton edunsaanti. Ja Useimmissa jäsenvaltioissa on yhtenäinen tulitaso ja tämä jäsen tai tällainen edunsaaja on mahdollisesti siinä tilanteessa, että hän ei saa tukea enää. Ja yhdeksässä jäsenvaltiossa meillä on myöskin tietty minimitaso, maksutaso. Eli poikkeustapauksissa päivoikeustapauksia on ja tulevaisuudessa tulemme niihin pyytymään. Mutta haluaisin vielä muutaman varoituksen sanoa lopuksi. On vaikeata politiikan puitteissa yleistää, mitä pitäisi tehdä sen perusteella, mitä nähdään marginaalisissa tapauksissa, jotka eivät edusta suurta viljelijöiden, edus, viljelijöiden massaa enemmistöä. Kiitos. Ja, danke schön. Da muss ich jetzt schon noch... Kiitos. No täytyy nyt palata tähän vielä nämä poikkeukset. Siellä on myös kirja, että näitä ei käyttää. Siis poikkeuksesta tulee sääntö tai sitä voi tulla sääntö. Tämä ehkä pätee paperilla, mitä että, mutta ei todellakaan käytännössä. Sen haluaisin vielä sanoa. Ja sitten vielä haluaisin tietää, mikä nyt muuttuu, kun tuo tämä perustukijärjestelmä – mikä tosiasiassa muuttuu ja mikä muuttuu sitten seuraavaa budjettivuotta vai se, mikä nyt on nähty, kun ajatellaan tämä nuorten viljelijöiden kertomus ja muut, että mikään ei tosiasiassa muutu, koska säännöt ei kuitenkaan muuta, koska tulee aina uutta. Mikä sitten tosissaan muuttuu, kun perustukijärjestelmä otetaan käyttöön kerroksen myötä? Kiitos, että vielä palatte tähän. Thank you very much, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. On helppo varmaan teidänkin ymmärtää, että minun on hieman vaikea yksityiskohtaisesti vastata sinun osalta, mitä me voisimme muuttaa, koska komissio vielä valmistelee ja sitten myöhemmin hyväksyy ehdotuksen uudeksi maatalouspolitiikaksi, maatalouspolitiikaksi. Kyse nyt edes lainsäädännön piiriin kuuluvasta prosessista, Komission tiedonanto, joka koskee YMPn tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen, sen valossa voin jo painottaa sitä, että mukaan otetaan uusi toteuttamismalli, joka on erittäin tärkeä, kun puhutaan yksinkertaistamisesta tai siitä, että toimenpiteet on riivan, riittävän kohdennettuja tai tehokkuudesta puuttuu tai vaikutusta ei riittävästi. Puolet tulotuesta tai maanviljelyn tulosta on tulotukea, joten vaikuttavuus on asia, josta ei tässä ei kannata puhua, mutta tehokkuutta voidaan parantaa. Kaikkiin näihin elementteihin tullaan puuttumaan, kun otetaan käyttöön uusi hallintajärjestelmä, uusi toteuttamisjärjestelmä. Julkista tukea tullaan antamaan tiettyjen tavoitteiden valossa, jotka määritellään EU-tasolla, mutta ne sitten sitten heijastetaan kansalliselle alueelliselle tasolle sen suhteen, minkälaisia tarpeita kansallisella tasolla tai alueellisella tasolla on määritelty toimitaan. Mukaan tulee joukko sääntöjä, jotka ovat jäsenvaltioiden kanssa yhdessä laadittuja EUn puitteissa. Ne kuitenkin räätälöidään jäsenvaltioiden tarpeiden mukaiseksi Niitä otetaan huomioon tuleva tulotuki, jota voidaan paljon helpommin mukauttaa vastaamaan tarpeita niin jäsenvaltiot voivat PK-yrityksille, pienille keskisuurille viljelmille antaa enemmän tukea ja vähemmän suuremmille. Tämä ei välttämättä ole automaattista. Suuret todennäköisesti tarvitsevat vähemmän julkista tukea EUlta kuin pienet. Nämä tulevat olemaan kenties suurimmat muutokset tulevassa logiikassa Täten voidaan puuttua tehokkuuteen ja kohdentamiseen. Meidän nähdäksämme tämä myöskin lisää yksinkertaistamista ja vähentää monimutkaisuutta, koska jäsenvaltiot pystyvät mukauttamaan säännöt omiin tilanteisiinsa. Sitten sulkulistasta toteaisin, että se ei monissakaan maassa ole relevantti asia enää tulevaisuudessa, koska jäsenvaltiot mikäli pidetään kiinni tavoitteista, että kohdennetaan tuki aktiivisiin viljelijöihin, niin silloin jäsenvaltiot voivat itse määritellä, mikä heidän mielestään on aktiivinen viljelijä alueellisella taka paikallisella tasolla. Tämä on paljon tehokkaampaa ja paljon räätälöidympää ja yksinkertaisempaa toimintaa. Yksi tärkeimpiä tiedonannon tavoitteita on ottaa käyttöön oikeudenmukaisempi tulotuen jakojärjestelmä viljelijöiden kesken maissa ja myöskin valtioiden välillä. Monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä on jo tehty ehdotus jonka mukaisesti tulevaisuudessakin maatalouspolitiikan pitäisi suoraa tulotukea, mutta se pistetään täytäntöön paljon oikeudenmukaisemmalla tavalla, niin että tuet jakautuvat reilumalla tavalla. Joko asetetaan tiettyjä kattoja tuille, tai sitten käyttöön degressiivisten maksujen, alevinen maksujen järjestelmä. Niitä suurin osa tulotuesta menee kaikkein eniten sitä tarvitseville viljelmille, pienille ja keskisuurille, eikä niinkään suurille viljelmille, suurille maatiloille, joilla on vähemmän tarpeita tälle tulotuolle. Nämä tulevat olemaan suuremmat muutokset. Komissio tulee hyväksymään etuksen muutaman viikon kuluessa. Sitten saatte lisää tietoa tämän perustukijärjestelmän tulevaisuudesta ja YMPstä vuoden 2020 jälkeen. Muutaman viikon kuluttua siis lisää tietoa tulossa. Kiitos. Odotamme innolla. Ja pitää kiinni siitä, että tämän hetkisessä tilanteessa mikään ei muutu, kaikki pysyy samanlaisena. Ja ehkäpä jatkossa jotakin muuttuu ja ehkä jopa paranee. Katsotaan, her- figureido, olkaa hyvä. Ei vain Kadenbach, olkaa hyvä. kysymykseni tähän suuntaan, että esityksessä tästä tiedonannosta tuo due delivery model-malli on esitetty sellaisenaan, että se nyt kaikki nämä ongelmat, jotka on huomattu tässä keskustelussa, ratkaistaisiin. Ehkä se on vain henkilökohtainen arvioni, mutta minä uskon, että jos nyt on ehdotus, jos se saavat enemmän mahdollisuuksia vaikuta tuohon toimintaan. Niin sitten on enemmän mahdollisuuksia myös, tai pitää kehitellä mahdollisuuksia siitä, että nuo uudet muodot sitten voidaan arvioida objektiivisesti, jotta tavoitteet täyttyvät. Kysymykseni kuuluu, että ja tosiasiassa tässä saavutetaan päinvastaista kuin mitä tilintarkastustoimiston koko ajan vaatii, eli että olisi indikaattoreita ja parametreja, jotka tuon vertailtavuuden A eri mallien välillä sallivat, mutta myös sallivat sen, että tavoitteissa voidaan pysyä. Ja minusta tässä nykyisessä aikataulussa en näe mahdollisuutta, että 2008 eri mallia olisi ja sen myötä sitten keskenään voitaisiin vertailla niitä kaikkia ja sitten vielä olisi nuo parametrit. No, se on yksi asia toiseksi. No asiantuntijat teollisuudessa, kuinka pitkään ovat kehittämisessä mukana, sillä tuskin on parempi ajatus, että voisi arvioida, josko nuo kriteerit, jotka asetetaan, ovat myös sellaisia, joita sitten voidaan tarkastelun aikana olla hyödyksi. Any further comment? Onko muita kommentteja? I would like to come back to... Uh, paljon kiitoksia. Palaisin yhteen asiaan, jonka Rova Kaadenbach otti esille tulevaisuudessa, jos komission ehdotukset ovat tiedonannon mukaisia, niin meillä tulee olemaan paljon enemmän valinnanvaraa jäsenvaltioille tarjolla, kun ne suunnittelevat tulevien tukijärjestelmien täytäntöönpanoa, mutta haluaisin muistuttaa ensinnäkin, että tämä tapahtuu EUn puitteistossa. Eli tämä ei ole mikään vapaa pelikenttä kaikille. Edelleen kyseessä ovat EUn tavoitteet, EUn tarjoamat työkalut ja yksityiskohdat. Ja sanoisin, että yksityiskohdan taso koskien näitä toimen, äh, työkaluja on jäsenvaltioiden käsissä niin, että ne voivat paremmin äh, räätälöidä ne kyseisen jäsenvaltion ja alueen viljelijöiden tarpeita vastaaviksi. Olen vastuussa suorista maksuista ja vihertämisestä, vihertämisestä tällä hetkellä ja meidän täytyy myöskin laatia nämä kaikki äh, säännöt vihertämisen osalta. Eli EUn tasolla kun määritellä äh, perussäännöt, niin yleensä puolen puolen jäsenvaltiossa kohdalla ne toimivat ja toisen to, puolen kohdalla eivät, joten jäsenvaltioille täytyy antaa mahdollisuus kehitellä edelleen ja viilata EU-tason perustukijärjestelmää. Voidaan puhua, että EUn EU:ssa on 27 erilaista perustukijärjestelmää. Meillähän on erilaisia malleja jo nyt, mutta nämä mallit tulevat perustumaan EUn lainsäädäntöön, mutta niissä tulee olemaan riittävä määrä joustavuutta, jotta välineistä tulee tehokkaampia kuin tällä hetkellä. Sitten meillä tulee olemaan tietty määrä indikaattoreita, jotka suunnitellaan, jotta voitaisiin saada aikaiseksi se, mitä tuomioistuin pyytää, eli että meillä olisi paremmat perustasot ja tavoitteet, kvantifioitavat tavoitteet politiikkavälineille, puhutaan maataloustavoitteista, myöskin ympäristötavoitteista ja niin edespäin, niin että voidaan valvoa paremmin sitä, mitä jäsenvaltiot ovat ehdottaneet tehtäväksi ja, ja toimeenpantavaksi. Ja jotta voitaisiin myöskin arvioida, miten tällainen julkinen tuki ja eri politiikan välineet vaikuttavat ja perustuvat viljelijöiden tulotasoon. Eli me todellakin valmistelemme erilaisia indikaattoreita, joiden pohjalta voimme arvioida ja seurata tilanteen kehittymistä paremmin. Kenen kuoressa olette ihan oikeassa? Herra Figureido. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos parmiten jäsenille, valiokunnan jäsenille kysymyksistä. Kiitos, että kommentoitte erityiskertomustamme. Yleisiä kommentteja ensin. Tiedän, että tuomiston pitää olla kohtelias, kun se sanoo, ja se käyttää puheenvuoron, mutta tuomioistuimen pitää myös puhua selkeästi ja yritän niin tehdä. Ja uskon, että kertomuksessamme olimme selkeitä noista pääviesteistä, mutta kun ollaan selkeitä, niin pitää olla myös tietoisia aikataulusta tai kontekstista puhumme nyt tässä, tässä hetkessä. Tässä käydään nyt tärkeitä keskusteluja, kyllä tähän uuteen rahoituskauteen, joka johtaa uuteen YMP, ja sitten meidän pitää olla tietoisia näinä aikoina näistä asioista ja kun teemme suosituksia, meidän pitää olla tietoisia. Eli kysymystä yleisesti ottaen sanoisin, että kertomuksessamme sanomme kahta asiaa, kahta pääasiaa ensinnäkin. Muodollisesti tuo järjestelmä on nyt ok muotonsa puolesta, mutta ei saataan substanssia, päätarkoitus, päätulokset, se, että uudistetaan 2016 tavoitteita. Siinä haluttiin No, siinä nuo, nuo vanhat tavoitteet eivät nyt täyty. on yksinkertaistamista, kohdentamista ja muita. Muodon puolesta asiat ovat ok, mutta substanssin osalta eivät. Ja se on tuo pääviesti, joka nostettu lainsäädännöllä käyttäjille. Huomatkaa tämä. Haluaisin vastata tiettyihin kysymyksiin ensinnäkin. Hallinnollinen taakka, kyllä. Kaikille on selvää, että yksinkertaistaminen oli yksi päätavoitteista, kun 2013 tuota tehtiin. Me uskomme ja ajattelimme, että komissio olisi samaa mieltä kanssamme siitä, että että monimutkaistetaan reformia juuriltaan, niin no, siinä on useita vaihtoehtoja selittää, jotka antaisit jäsenvaltioiden liikkumavaraa, useimmat konkreettiset ratkaisut, joita jäsenvaltiot löysivät, jotka hyväksyivät ja perustivat, olivat monimutkaisempia kuin nuo yleistöt, jotka hyväksyttiin EU-tasolla. Ja minusta tämä on tärkeä kysymys. Onko huono asia antaa valtaa jäsenvaltioille perustaa konkreettisia ratkaisuja? Minusta ei. Jos ehdotot olemassa, jos on yleinen rooli, jos on yleinen puitteisto, jossa jäsenvaltioiden pitää pitäytyä. Jotka pitää huomioida, jollei ole yleisiä kehyksiä, jos ei ole yleisiä sääntöjä, jos annamme jäsenvaltioilla vaihtoehtoja tehdä mitä ikinä haluavat, niin sitten nähdään ehkä, että käy niin, että loppuratkaisut ovat monimutkaisempia, jos saadaan yksinkertaistamista. Ja missä kuten hän Baskus sanoi, on samaa mieltä kanssamme tässä kysymyksessä. Toinen asia, jota haluaisin käsitellä, erot valtioiden välillä ovat valtavat, satelan määriä kyllä, näin on. Kertomuksessakin sanotaan, ja teillä on nuo tiedot. Kysymys kuuluu, miksi on näin suuria eroja näissä määrissä. Ja minusta tässä on kolme pääasiasta vastausta ensinnäkin. No se on sanonut, mitä jalasen, että muuttaa, niin mitä. On valtavia eroja vaatii maataloustilanteiden välillä. Se on faktaa. Ja tuota faktaa ei voida muuttaa helposti. Se pitää hyväksyä. Mutta kaksi muuta osa-aluetta jossa lainsäädävällä käyttäjät voisivat toimia ensinnäkin historialliset elementit, on tänne historiallinen taakka edelleenkin selässämme. Edelleenkin on tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät vuosisadan alkuun. Ne luovat eroja näihin määrin, joita maksetaan viljelijöille. Nämä historialliset elementit. välein pitää näitä kysymyksiä miettiä. Historialliset elementit. Ja kaksi. Optiot, jotka annetaan jäsenvaltioille perustaa monia ratkaisuja, kuten sanon aikaisemmin, kuten sanon aikaisemmin. Annetaan vaihtoehtoja jäsenvaltioille, se on hyvä asia, jos on yleiset säännöt ja puitteisto. Tämä maiden välistä eroista. Sitten kolmas asiasta haluaisin puhua ja haluaisin korostaa. Meillä on äärimmäisen tärkeää nuo perustasojen puuttuminen. Ei ole tarpeeksi perustasoja, jos ajatellaan esim. maanviljelijöiden tuloja – jotta voitaisiin tukea riittävästi ja taata turva politiikan tasolla. Jos ajatellaan siis sitä, miten voitaisiin suojella perinnön tuloa, että mitään perustasoa ei ole, riittävästi tietoa ei ole viljelijöiden tuottajien tuloista. Ja lisäksi ajattelemme tässä samassa osa-alueessa, eli perust tasojen puuttuminen, että nykyisessä YMPssä ei ole selvää yhteyttä politiikan tavoitteiden välillä toisaalta ja sitten toisaalta, mitkä ovat poliittiset välineet, joita voitaisiin käyttää, että voidaan puuttua näihin poliittisiin tavoitteisiin. Ja toisaalta ei ole kvalitatiivisia toimia. Mitään yhteyksiä näiden asioiden välillä ei ole. Ei voida sanoa, että no, spesifiset poliittiset välineet olisivat tehokkaita tai eivät. Koska meillä ei ole perustasoja, meillä ei ole kvantitatiivisia tavoitteita, ei ole yhteyttä politiikkojen ja välineiden välillä. Lopuksi kysymykset liittyvät näihin tavoitteisiin ja sitten nämä sulkulistat, kuten herra Pasku komissiota sanoi. Ja paremmin tiedä laatia noita sulkulistoja. Minusta henkilökohtainen ajatukseni on se, että tämä oli hyvä idea, koska sulkulistat, no siinä haluttiin puuttua ongelmaan, joka oli huomattu aikaisemmin, eli että rahoitustukea annettiin ihmisille, jotka ovat tosiasiassa olleet viljelijöitä ja tuottajia. Eli tämä oli hyvin idea, mutta myöhemmin sitten saatiin selville, että tuo ratkaisu monimutkaisti asioita ja se lisäsi jäsenvaltion hallinnollista taakkaa. Tässä haluan myös sanoa selvästi sen, että mikä oli parlamentin löytämä ratkaisu no, noihin ongelmiin liittyvä ratkaisu. Ei ollut, no olen nyt niin, että mitä sanoa, mutta tämän suoraan ja rehellisesti. Ja uskoisin sanoa teille, että parlamentin löytämä ratkaisu oli helpoin. Sanottiin jäsenvaltioille, että tehkää niin kuin haluatte. Parlamentti ei kysynyt, mik, miksi tämä on hallinnollisesti niin monimutkaista, mitä ratkaisuja voidaan löytää. Parlamentin ratkaisu oli helpoin. Tehkää niin kuin haluatte. Ilman yleissääntöä. Ilman yleistä puitteistoa. Sen vuoksi on hienoa kuulla komissiota. Ja totta kai pohdimme muutakin Tuo sun ehdotukseen. On hienoa kuulla että meillä pitää jatkossa olla yleinen puittoista ei ole toimille maatalousalalla. Se on äärimmäisen tärkeää. Nähdään millaisia ratkaisuja sitten ehdottavat. Ja aivan lopuksi haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että ja no, ei pidä unohtaa, että maatalouspolitiikassa – on no, perustukijärjestelmät ja kaikki nämä huolet, jotka liittyvät maanviljelijöiden tulotasoon, mutta tästä on muitakin ongelmia. Ympäristön suojelu, kansanterveys, eläinten hyvinvointi, monia asioita kyllä, ne pitää muistaa. Ja Tilintarkastustoimisto on laatinut monia kertomuksia, hommatkaa sen varmasti tiedättekin, että kaikilla osalla on toimittu. Tarvitaan kattava, kattava lähestymistä kaikkiin näihin ongelmiin, jotka liittyvät maatalouspolitiikkaan eu Lopuksi suositukset. I was quite attentive to... Minä kyllä kuulin, mitä sanotte puheenjohtaja. Teillä oli kriittinen lähestymistapa näihin suosituksiimme. Ja ymmärrän kyllä tuntemuksianne, mutta jos katsotte tarkkaan, mitä me sanomme, teemme suosituksia, pitäen mielessä nämä ajat, jossa me nyt elämme. Tässä on alkamassa uusi politiikka ja tehdään sitten suosituksia kolmella avain osa-alueella, jotka ovat meistä tärkeitä. Sille jatkossa tulemaan paljon ratkaisuja varmastikin siitä, että puututaan yksilämisongelmiin, että käsitellään näitä kohdentamisongelmia ja muuta, mutta mitkä ovat tärkeimmät kysymykset ensinnäkin? Tehdään oikeat laskelmat, sillä jos jatkossakin annetaan rahoitustukia viljelijätuottajalle – että tehdään oikeat korrektit laskelmat meille, niin ulkoinen tarkastaja, se on meille hyvin tärkeää. Se on tärkein ykkössuosituksen sisältö. Suositus numero kaksi, siinä käsitellään toista ongelmaa. Komissio ja parlamentti tarvitsevat hyviä tietoja ja meistä tuntuu siltä, että komissiolla ei ole tarpeeksi ja oikea-aikaista tietoa kaikista näistä seikoista. Senpä vuoksi siis suosituksessa numero kaksi Käsittämme näitä tietokysymyksiä. Ja jatkunnosta pyydämme, että myös komissiolla olisi enemmän valtuuksia pyytää tietoja jäsenvaltiota, jotta komissio, mutta myös parlamentti saisi tarpeeksi tietoja, että voidaan valvoa politiikkojen täytämällä. Ja sitten on kolmas suositus, se liittyy tähän pääasiallisen kysymykseen, joka hommattiin kaikissa näillä osalla. Eli ei ollut tarpeeksi perustasoa, jotka liittyvät maviriden tuloon tasoon. Sillä jos maatalouspolitiikka nyt on yksi tärkeä tavoite, se on se, että tuetaan viljelijöiden ja tuottajien tulotasoa. Meistä ei ole tarpeeksi tietoa näistä kysymyksistä näistä kysymyksistä ei ole mitään perustasoa olemassa, jotta olisi jokinlaista kohdennusta ja jotta todellista lähestymistä, oikeanlaista lähestymistä saataisiin aikaan. Toivottavasti puheenjohtaja ja valiokunnan että olen nyt käsitellyt tärkeimmät kysymykset, mutta totta kai mielelläni vastaan muihinkin kysymyksiin, jos sellaisia on. Kiitos. Das Wort erhält die Berichterstatterin, bitte. Esittelijä. No ei minun paljon enää tarvitse sanoa, koska tämä on kuultu pitkiä monologeja. Ja siis monologin sisältö ei aina ole ihan asian osuvaa. Minä sanoin, että samantyyppiset tilintarkastustoimijoistamme suosituksia aina tuen, mutta ihan käy päinsä, että yhtäältä parlamentti vaatii tiettyjä asioita ja pyrkii valiokunnassa jokaisen mietinnön yhteydessä, varsinkin edistyskertomusten yhteydessä, siitä saadaan selkoa asioista ja saamme tietoa. Ja sitten luemme näitä kertomuksia ja raportteja ja sitten jossakin vaiheessa havaitsemme, että liian vähän on saatu tietoa. Niin tällaista hyväksy. Tämä on hankalaa ja en todellakaan tue sitä, että komissio pitäisi antaa enemmän oikeuksia. Toissijaisuusperiaate on valitseva periaate. Euroopassa laaditaan suuntaviivoja, direktiivejä. Sitten katsotaan, miten jäsenvaltioiden helppo soveltaa näitä asioita. Ja komission täytyy helposti voida myöskin valvoa, miten asiat hoituvat. Tientarustoimijoistuimen suositukset menevät juuri tähän suuntaan. Meidän todellakin pyrkiä siihen, että konkreettisesti esiin otetut seikat työstetään, ne hoidetaan kuntoon ja sitten lopetetaan kaikki muu ylimääräinen hölinä. Niin haluaisin siihen, että tämä liittyy myös agrivaliokunnan työhön ja miten nyt agrivaliokunta laatii säännöt, niin no, se vaikuttaa erityisesti siihen, mitä sitten tehdään jatkossa herra Basku, sanoisin teille, että komissiotrilogeissa siellä on tietysti myös mahdollisuus toimia. Ja jos ei se käytä tuota ikkunaa, niin sitten emme voi enää ottaa. Se nyt koettiin taas, että sanotaan, että tulevassa uudistuksessa kaikki on paremmin. Ja no se on minusta vastaus, joka ei tyydytä. Olen tässä sotavalien pitkään mukana, jotta nyt tyytyisin tähän jatkossakin tietoistumisessa on oikeassa, että komissio tarvitsee lisää valtuuksia, mutta se edellyttää sitä, että se haluaa myös näin. jättää tämä olemaan ongelmasta, että tässä nyt kaikki lykätään vain jäsenvaltioiden piikkiin. Tämä ei ole mitenkään toissijaisuuteen, jos avaintiedot eivät ole komission käytössä, jotta kun pohditaan näitä äh, tehokkuuksia. Tämä on se tärkeää. Tämä nyt nähtiin jo No 20 suurta tilaa Euroopassa, no se on tärkeä kysymys, tietoistuneisuus voisi ehkä kertoa tästä lisää, tästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta nyt kun nähdään, mitä tietoja on käytössä, no, ne ovat saatavilla kyllä, joten meidän pitää päästä analysoimaan tarkkaan näitä tietoja oikea-aikaisesti – ja jos komissio ei tee tästä analyysiä, niin sitten tästä ei tule yhtään mitään. Tämä jatkuva niin, että on valtavasti rahaa, jota syydetään ympäri Eurooppaa ilman, että on poliittista tehokkuutta. Tietysti yhteispäätösmenettelyssä on niin, että tämä johtavan kysymyksen toivon, että Figureido esittää tämän myös, tai olette esitelleet tämän jo agrivaliokunnassa tai teette niin, Onko näin? Ole, onko agrivaliokunta pyytänyt teiltä tapaamista? Kyllä, hyvä. Olisi hyvä, että kollegat siellä myös saisivat tämän selkeän viestin, koska lopuksi sitten muuten ei päästä tähän toivottu tulokseen. No niin, tämä kohta on käsitelty. Lämpimät kiitokset keskustelusta. Tämä julkinen osuus kokousta päättyy tähän. Pyydän, että kaikki, jotka ovat olleet paikalla koordinaattorin kokouksessa, poistuisivat mahdollisimman pian ja hiljaa. Kiitos, kokous päättyy. Um Jatkamme sitten kolmelta päivällä.